Okay, dear colleagues. Hyvät kollegat, voimme nyt aloittaa kokouksemme. Aloitamme esityslistan kohdasta 14. Neuvoston puheenjohtaja maan ohjelman esittely ja meillä on mielipiteiden vaihto Luxemburgin terveys- ja tasa-arvoministeri Lidia Mutsin kanssa. Ja haluan toivottaa neuvoston puheenjohtajan edustajan ja ministerin tänne paikalle ja haluan kiittää mahdollisuudesta keskustella hänen kanssaan. Me haluamme kuulla, mitkä ovat puheenjohtajakauden painopisteet ja olen varma, että tästä tulee erittäin mielenkiintoinen keskustelu ja varmasti herää myös paljon kysymyksiä painopisteistä ja muutamista asioista, jotka täällä meillä ovat olleet jo pitkään esillä ja joista haluamme neuvoston kanssa lähiaikoina neuvotella. Annamme nyt heti puheenvuoron ministeri Musille, Musille ja hän voi pitää alustavan puheenvuoronsa ja sen jälkeen voitte esittää kysymyksiä. Ensin poliittisten ryhmien koordinaattorit ja sitten jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Olkaa hyvä, ministeri. Merci, monsieur le président. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen voidessani olla täällä teidän keskuudessanne, arvoisat parlamentin jäsenet. Te tiedätte, että puheenjohtajavaltio puheenjohtajavaltiona toimiminen on aina jäsenvaltiolle suuri haaste, mutta myös aivan mahtava mahdollisuus osallistua eurooppalaisen politiikan muotoilemiseen ja painopistealueiden muotoilemiseen. Tämä on jo 12 kerta, kun Luxemburg ottaa eh, neuvoston ohjakset käsiinsä Euroopan unionissa. Tämä puheenjohtajakausi asettuu aivan erityisiin puitteisiin, erityisolosuhteissa. Meillä on nyt käsissämme Eurooppa, joka tällä hetkellä hieman joutuu ponnistelemaan kriisistä pois päästäkseen. Meillä on myös Eurooppa, jonka väestö ikääntyy ja tämä aiheuttaa valtaisia haasteita kansanterveyden kannalta. Meillä on myös Eurooppa, jossa on uusi Euroopan parlamentti ja se pääsee nyt matkavauhtiinsa pikkuhiljaa. Ja meillä on tämän lisäksi tietysti vielä uusi komissio, joka luo työtänsä uudenlaisen työmetodin pohjalle ja ajatakaa taloudellista kasvua ja työllisyyden parantamista – ja toimii sellaisessa ympäristössä, jossa on suuria muutoksia, mutta josta, jossa myös nähdään paljon innovaatiota. Kansanterveys kuuluu yleisesti ottaen keskiöön kaikessa eritoten. Potilaita ei pidä unohtaa näiden suurten haasteiden keskellä. Tästä syystä Luxemburg puheenjohtajavaltiona on asettanut tämän työn potilaan ja innovaation otsikon alle. Tämä on Luxemburgin puheenjohtajakauden motto, eli unioni kansalaisten, kansalaisia varten. Tämä on sellainen lähestymistapa, joka asettaa potilaat kaiken keskiöön ja tämän tulette huomaamaan kutakuinkin kaikesta, mitä me teemme. Tänä aamuna minulla on suuri ilo ja kunnia esitellä teille Luxemburgin puheenjohtajakauden työohjelma kansanterveyden alalta. Ja samoin lääkkeiden ja lääkkeisiin, lääke, lääkinnällisten laitteiden alalta kuten myöskin elintarviketurvallisuuskysymyksistä. Aloitanpa tässä nyt kansanterveydestä. Kansanterveyden sektorilta haluaisin ensinnäkin korostaa sitä, että on eräs aihe, joka on erityisen tärkeää minulle. Eli tällainen henkilökohtaistettu profiloitu lääketiede tai hoito. Tämä on hyvä niin potilaalle kuin innovaation kannaltakaan. Tämä lähtee liikkeelle potilaasta, mutta tämän lisäksi täytyy varmistaa se, että kaikilla on tasavertainen mahdollisuus saada tätä innovoivaa hoitoa, joka minun mielestäni on todellakin meidän lääketieteemme muuttanut. Tästä saadaan valtaisaa potentiaalia monien potilaiden terveyden parantamiseksi, koska hoidot ovat kohdennetumpia ja tällä tavalla voidaan myös merkittävästi vähentää ei-toivottuja sivuvaikutuksia. Ja samalla voidaan varmistaa paljon pitemmäksi aikaa hyvä elämänlaatu. Ja rinnakkain kaikkien näiden erittäin tärkeiden seikkojen kanssa voimme antaa tämän kautta panoksemme teho, tehokkaammalle terveydenhuoltojärjestelmälle. Ka- tasan viikko sitten järjestimme korkean tason konferenssin ö, ruhtinaskunnassamme ja siinä keskityttiin nimenomaan potilaiden ö, henkilökohtaistetun hoidon saatavuuteen Ja siellä yritettiin löytää vastauksia moniin moni niin, niistä haasteista, joita meillä tällä hetkellä on. Ja on äärimmäisen tärkeää kaikille taata lääketieteen edistysaskelten saatavuus. Tämän konferenssin perusviesti muodosti sitten johtopäätösten pohjan ja tämä esitellään terveysministereille 8. joulukuuta neuvoston kokouksessa. Toinen Luxemburgin puheenjohtajuuskauden painopistealueista on dementia. Me haluamme tätä asiaa hoitaa, koska haluamme auttaa ihmisiä, jotka kärsivät dementiasairauksista. Minä jo puhuin, mainitsinkin ikääntyvän Euroopan ja kaikki ne ongelmat, jotka tähän liittyvät, kun ajatellaan, että väestö ikääntyy. Ihmisen neurogenet toimintakykyä alentavista sairauksista kärsivien ihmisten määrä on noussut valtaisasti ja tämä aiheuttaa myös valtaisia yhteiskunnallisia taloudellisia ongelmia. Luxemburgin puheenjohtajavaltio tulee pitämään ö, näitä sairauksia keskiössä tässä ja tässä halutaan ö, monisyisiä vastauksia löytää. Meillä täytyy olla sekundääristä ennaltaehkäisyä ja diagnoosin jälkeistä tukea tarjoilla niin, että ihmiset, jotka joutuvat elämään dementiasairauden kanssa, saavat riittävästi tukea ja täytyy myös löytää lisäarvoa toiminnasta yhteisellä eurooppalaisella tasolla. Tämä Tähän liittyy tietysti hyvien käytänteiden jakaminen. Monissa jäsenvaltioissahan näitä hyviä käytäntöjä näiden degeneratiivisten sairauksien hoidosta on jo. Ja toivon, että nämä johtopäätökset myös voidaan sitten hyväksyä neuvoston terveysministeriön neuvostokokouksessa 8. joulukuuta. Luxemburgin puheenjohtajavaltiona tulee myös käsittelemään rajat ylittävien terveydenhoitopalvelujen direktiiviä puheenjohtajuuskaudellamme. Komission täytäntöönpanon raportti tulee julki. Odotan, että ennen kesälomien alkua, alkua tänä päivänä kaksi vuotta sen jälkeen, kun tässä nyt on ollut tämä aika, jonka aikana tämä on pitänyt siirtää osaksi kansallista lainsäädäntöä, niin nyt saamme ensimmäisen näkemyksen siitä, millä tavalla tätä on pantu täytäntöön ja onko tapahtunut myönteistä liikkuvuutta potilaiden keskuudessa, onko potilaalla todella oikeus, onko nämä, ovatko nämä oikeudet rajat ylittäviin hoitopalveluihin toteutuneet ja mikä vaikutus tällä on ollut myöskin hallinnolliseen taakkaan niin potilaiden kannalta kuin kansallisten viranomaistenkin kannalta. Ovatko kansalliset viranomaiset pystyneet hoitamaan tämän asian ja millaista yhteistyötä tässä on ollut jäsenvaltioiden välillä, eritoten rajavaltioiden välillä. Nämä ovat niitä asioita, jotka kuuluvat tähän direktiivin täytäntöönpanon arviointiin. Hyvät naiset ja herrat, Tulemme myös tarttumaan uudelleen aiheeseen, jota vahvasti käsiteltiin jo Latvian puheenjohtajakaudella aivan oikeutetustikin. Eli alkoholin väärinkäytön aiheuttamien haittojen lieventämiseen. Ministerit hyvin selkeästi ja lähes yksimielisesti Riian kokouksessa puhuivat tästä huhtikuussa ja sieltä selvä viesti oli se, että nyt tarvitaan selkeästi uutta alkoholistrategiaa. Työ on jo alkanut tämän asian osalta ja me olemme kuulleet tämän ja ymmärtäneet tämän viestin, joka me tästä välitettiin. Ensimmäisessä työryhmän kokouksessa Heinäkuun alussa aiheesta jo keskusteltiin ja johtopäätöksissä pyydetään jäsenvaltioita jatkamaan kansallisia ponnisteluja, jotta voitaisiin vähentää alkoholiväärikäyttöön liittyviä haittavaikutuksia, mutta komissiota omalta osaltaan pyydetään kehittämään vuodelle 2016 erityistrategia, joka liittyy alkoholiin. Me Las, me luotamme komission sen Andrea Kaitteen siitä, sen suhteen, että hän todella ryhtyy konkreettisiin toimiin asian suhteen. Ja jäsenvaltiot odottavat nyt tätä. Suurella mielenkiinnolla odotamme myös komission raporttia alkoholisoitujen juomien ravintosisällöistä. Tässä täytyy siis kuluttajille antaa tietoa näiden juomien sisällöstä. Luxemburgin puheenjohtajavaltiona haluaa myös käsitellä sitä, mitä on opittu nyt Ebola-kriisistä ja siitä, miten se on hoidettu Euroopan unionin taholta komission jäsen Andrew Kaitisen kanssa kutsumme terveysministerit osallistumaan ministeritason kokoukseen, konferenssiin ja Euroopan parlamentin edustus on yhtä lailla taattu tässä konferenssissa. Ja tämä on mielestäni myös erittäin tärkeää. Tässä konferenssissa painotetaan epidemian terveydenhoidollista aspektia konkreettisemmin. Me haluamme identifioida ne seikat, joilla pystytään vahvistamaan terveysturvallisuutta Euroopan unionin sisällä mahdollisen uuden epidemian iskiessä ja Liberian tilanne osoittaa, että epidemia ei ole vielä hallinnassa ja aina vaarana on, että uusi epidemia ö, syntyy ja meidän täytyy löytää nyt oma kantamme ja oman tiemme ja meidän täytyy tehdä johtopäätöksiä ja hyväksyä ne 8. joulukuuta kokouksessamme. Seuraavaksi siirryn lääkkeisiin ja lääkelaitteisiin. Ensinnäkin lääkinnällisten määräysten uudelleen arviointi. Tämä on varmaan seikka, joka teitä kiinnostaa kovasti ja meille puheenjohtajavaltiona tämä on äärimmäisen tärkeä aihe. Ja me tulemme kiinnittämään aivan maksimaalisesti huomiota tähän kysymykseen. Me tarkastelemme nyt tätä asiaa. Me saimme 19. kesäkuuta neuvostokokoonpanolta hyvin selvän mandaatin saattaa työn loppuun mahdollisimman pikaisesti. Ja tulevina kuutena kuukautena teemme kaikkemme, jotta voisimme vastata teidän odotuksiinne ja toimitamme teille tietoa siitä, miten työt etenevät. Johdantossan kappaleista pitäisi saada päätöksen pian ja myös tekniset epäjohdonmukaisuudet, jotka ovat jääneet tekstiin, pitäisi saada siivottua pois sieltä, koska tähän tekstiin on viimeisten kolmen vuoden aikana tehnyt, tehty paljon muutoksia. Tämän jälkeen käynnistämme kolmikantaneuvottelut mahdollisimman pikaisesti parlamentin kanssa. Toivottavasti jo syyskuusta eteenpäin voimme näitä käydä sen jälkeen, kun saamme yleiset suuntaviivat tässä syksyn alkuun valmiiksi. Olen ollut yhteydessä parlamenttiin ja tämä on minua vakuuttanut, koska olen huomannut, että me, meillä on aivan samanlaiset tavoitteet. Me haluamme vahvaa, avointa ja selvää sääntelyä niin, että kansalaisilla on saatavissa turvallisia, laadukkaita tuotteita ja samalla sitten annetaan kannustimia näiden tuotteiden innovatiiviselle, innovatiiviselle kehittämiselle. Samoin meillä on käsittelyssä eläinlääke kysymykset. Luxemburgin puheenjohtajavaltio sai tämän asian käsiteltäväkseen Latvialta Latvian käsittelyn jälkeen, joten ymmärrätte varmasti, että meillä on tärkeä asia tässä käsiteltävänä 20. syyskuuta tapaamme ja toivottavasti pääsemme mahdollisimman pitkälle tämän asian lainsäädännöllisen työn osalta ja valmistelemme myös kenttää tässä neuvotteluille Euroopan parlamentin kanssa ja odotamme todella innolla myös tähän liittyvää äänestystulosta. Seuraavaksi sitten elintarviketurvallisuus ja kansanterveys tämän osalta. Meillä on erittäin kunnianhimoinen ohjelma puheenjohtajakaudellamme. Me haluamme vahvistaa elintarviketurvallisuutta, siihen liittyviä terveyskysymyksiä. Tässä voidaan puhua muun muassa klonauksesta ja eläinten kloonaus, eläinten, eläinten lisääntyminen kloonauksen kautta. Tästä juuri, tätä juuri käsittelemme ja tämän asian suhteen parlamentissakin on työtä jo meneillään näistä kahdesta ehdotuksesta, jotka kuuluvat pakettina erottamattomasti yhteen. Parlamentti on esittänyt tarkistuksia tähän direktiiviehdotukseen. Ja tietysti olisi erittäin hyvä, jos näitä, nämä tarkistukset voitaisiin hyväksyä. Tämä auttaisi merkittävästi tämän asian eteenpäin viemisessä. Ja me aiomme mahdollisimman pikaisesti saattaa nämä tar- tarkistukset neuvoston käsiteltäväksi mutta tämä tietysti riippuu myös pitkälti parlamentin työtahdista. Sitten seuraavaksi GMO-auktorisoinnit. Tämä liittyy siihen tekstiin, joka on esitetty jäsenvaltioille, jossa halutaan rajoittaa tai kieltää jäsenvaltioiden jäsenvaltioita GMOiden käyttöönotto. No, tämä on, oli selkeä viesti komissiolta. No, kyllä parlamentin roolilla tulee olemaan tässä aivan äärimmäisen merkittävä rooli, kun ajatellaan, minne suuntaan neuvoston työt tämän kysymyksen suhteen menevät. Me olemme kyllä ottaneet huomioon myös tämän maanantain Agri-neuvoston, Agrivaliokunnan johtopäätökset, kun ajatellaan tiettyjen juridisten seikkojen selventämistä ja vaikutusarvion tekemistä GMOiden osalta. Ja puheenjohtajavaltio tulee seuraamaan suurella mielenkiinnolla sitä, miten tämä asia etenee parlamentin eri instansseissa. Uusien elintarvikkeiden, uuselintarvikkeiden auktorisointi Seuraavana aiheena Luxemburg odottaa, ottaa huomioon 26. kesäkuuta täällä valiokunnassa järjestetyn äänestyksen tuloksen. Valiokunta on tunnustanut neuvoston ehdottaman ajatuksen merkityksen. Minun mielestäni myös olisi hyvä viedä eteenpäin tätä uuselintarvikkeiden hyväksyntätekstiä ja tämä äänestys merkittää sitä, että, merkittää sitä, että me voimme tämän asian suhteen päästä ensimmäisessä käsittelyssä yhteisymmärrykseen ja tämä taas johtaa siihen, että me saamme nopeasti mahdollisesti aikaiseksi sopivamman ja modernisoinnumman lainsäädäntökehyksen. Jos tämä teksti nyt hyväksytään parlamentin täysistuntoäänestyksessä, luulekseni tästä äänestetään lokakuussa. Ja jos näin käy, niin silloin tämä tulee välittömästi sitten neuvoston esityslistalle myös hyväksyntää varten. Viralliset elintarvikkeisiin liittyvät tarkistukset tarkastukset. Tämänkin aiheen osalta Latvia puheenjohtajavaltiona saavutti merkittävää edistystä mukaan lukien muutamissa hyvin herkissä kohdissa, myös teidän kannaltanne tärkeissä kohdassa. Ja tämä mahdollistaa sen, että me voimme keskittyä vielä muutamiin avoinna oleviin kysymyksiin, kuten esimerkiksi virallisten eläinlääkäreiden rooli- ja vastuukysymyksiin. Me mahdollisimman pian Koreperissa yritämme saada tätä eteenpäin niin, että voimme ryhtyä sen jälkeen keskustelemaan Euroopan parlamentin kanssa. Jos vain mahdollista, niin syyskuusta lähtien. Ja tavoitteenahan on saada aikaiseksi nopeasti sopimus tästä toisessa käsittelyssä. Joten toivomme, että neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa tästä merkittävästä ehdotuksesta ovat rakentavat ja hedelmälliset. Me olemme valmiita käymään näitä neuvotteluja. Sitten elintarvikemerkinnät. Nyt on aika viedä loppuun se työ, joka aloitettiin jo vuonna 2008. Kyllähän tässä jo jonkin verran on aikaa todellakin mennyt. Vuoden 2001 asetusta tällä hetkellä pannaan täytäntöön ja seuraukset, seuraukset voidaan jo nähdä valmis, valmiiksi pakattut elintarvikkeet, niin niissä on uudet merkinnät, ne ovat näkyvämmät, ne ovat täydellisemmät ja nyt tätä koko asian käsittelyä ollaan saattamassa loppuun ja viimeisten tietojen niin mukaan transrasvojen mukanaolo tietyissä elintarvikkeissa. Tähän liittyvä teksti olisi pitänyt julkaista jo viime vuoden joulukuussa. On aihe, jota tullaan käsittelemään epävirallisessa terveysministerien kokouksessa joulukuussa. Ja tietysti me hieman silloin mittailemme jäsenvaltioiden tunnelmia tässä e, ja mietimme sitä, mikä olisi paras tapa kuluttajien suojeluun. Sehän on meidän tärkein tavoitteemme tiedottaa ja suojella, tiedottaa kuluttajille suojella kuluttajia tämän tyyppisistä transrasvoista. Tapahtuuko tämä elintarvikemerkintöjen kautta, laitetaanko sinne maksimirajat, tuleeko tästä pakollinen vai vapaaehtoinen merkintä. Tämä on suuri keskustelu, jota tullaan käymään. Tyydyttämättömät rasvat otetaan myös huomioon terveysministeriön neuvostossa ja tämä on mahdollisuus ministereille antaa oma kantansa niin periaatteesta kuin mallistakin, siitä millä tavalla toimiin, toimitaan tämän lainsäädäntökysymyksen kanssa. Ja tämä kysymys on mielestäni erityisen tärkeä. Lopuksi, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, voin vakuuttaa teille, että olen erittäin kiinnostunut käymään hedelmällistä keskustelua Euroopan parlamentin kanssa. Te olette kansalaisten äänitorvia ja näin ollen teidän täytyy tuoda esille kaikki ne asiat, joita ne on. Tulevan kuuden kuukauden aikana tulen tekemään parhaani yhdessä kollegojeni kanssa viedäksemme eteenpäin niitä kysymyksiä, joita te käsittelette täällä valiokunnassanne. Kiitän teitä siitä, että kuuntelitte minua ja olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiinne. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Thank you very much for your... Kiitoksia tästä puheenvuorostanne ja kaikista tiedoista, joita annoitte ja myöskin näistä painopisteistä, joita aiotte puheenjohtajakaudella ajaa. Ja nyt aloitamme heti ensimmäisen keskustelukierroksen, eli poliittisten ryhmien edustajat. Peter Liise, EPPstä ensimmäisenä. Ja, vielen Dank, Frau Ratsvorsitzende, ähm, für Ihre Ausführungen und Ihr Engagement. Ich möchte mich auf die Teile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 tavoitteena olisi, että tämä saataisiin päätöksen Luxemburgin puheenjohtajakauden aikana. Ainakin tähän täytyisi ottaa tavoitteeksi. Ehkä tätä täytyy hiukan vielä pidentää, mutta tässä tapauksessa, kun tartumme asiaan tosissaan, me pääsemme tulokseen. Yksi keskeinen kysymys, jossa neuvosto ja parlamentti ovat erää toisistaan, on mekanismi, jolla Euroopan toimielimet voivat puuttua asioihin silloin, kun on kysymys epäilyksistä – jotka liittyvät sitä, miten turvallisia tuotteet ovat. Neuvosto voisi vielä kerran selittää, siis neuvosto on päättänyt, että tämä tapahtuu jokaisessa yksittäisessä tapauksessa, mutta tämä koskee vielä pientä tuoteryhmää. Parlamentti on saanut valtuutuksen sille, että se pyrkisi laajempaan tuoteryhmään, mutta puuttuu puuttuu tilanteeseen vain silloin, kun on syytä olettaa, että on ongelma. Pidämme tätä soveliaampana, että tätä ei tehtäisi jokaisessa yksittäisessä tapauksessa, koska se on kovin työlästä, vaan vain silloin, kun on olemassa jotakin syitä puuttua asiaan ja kun on kysymys sitten suuremmasta tuoteryhmästä, jos teillä on tähän jotakin lisättävää, se olisi hyvä. Diagnostisista tuotteista niin puhuisin tällaisesta tietoisesta suostumuksesta Parlamentin täytyisi antaa tälle tukensa, muuten tällä ei ole mitään merkitystä muuten. Sitten nämä kaksi muuta aluetta, jotka ovat lähellä minun sydäntäni kloonaus. On selvää, että komissionistys ei ole riittävä. Pääsemme sopimukseen vain, jos te selkeästi liikutte parlamentin suuntaan. Tiedän, että Luxemburg on aina ollut parlamentin suhteen myönteinen maa. Ja siksi meillä on toivoa siitä, että te saatte kollegan neuvostossa vakuutettua ja pääsemme asiassa eteenpäin. Ja sitten antibiootit. Eläinlääkkeiden osalta on päästävä eteenpäin. François Grosset varmastikin vielä sanoo asiaan jotakin. Haluaisin kiinnittää huomioon kuitenkin myös eh, ihmisten terveys ja antibioottiresistenssi. Me tarvitsemme houkuttimia innovaatioille, että saadaan uusia antibiootteja. Kiitos. Thank you very much. And now... Kiitoksia. SNDstä Matias Kriote, olkaa hyvä. Kiitos, rouva ministeri, rouva neuvoston puheenjohtaja. Aihe lääketuotteiden saatavuus on asia, jota me olemme käsitelleet jo jonkin aikaa. Meillä oli suvali kysymys, joka oli hepatiittis C hoitoon tarkoitettu lääke, ja siitä käytiin kuuleminenkin parlamentissa. Yhtenä kysymyksenähän on ollut myöskin rajat ylittävät lääketieteelliset palvelut. Mainitsitte tämän. Ryhdyttekö tähän siinä mielessä nyt, että olemassa oleva oikeudellinen puite, joka on Euroopan alueella olemassa, mutta kysymys on asiassa, joka sinänsä kuuluu kansallisen piiriin, mutta oikeudelliset puitteet, jotka meillä ovat, että niitä hyödyntäisiin paremman koska uskoakseni meillä on melkoinen epätasapaino ajatellen sitä, miten lääketieteelliset lääketuotteet ovat saatavilla tiedustelusta, jotka on tehty sairaaloissa. 83 prosenttia hoitohenkilöstöstä sanoo, että on puutetta tietyistä tuotteista sairaaloissa – Siksi on todellakin tarvetta ryhtyä toimiin. Ehkä voisi sanoa tässäkin asiasta vielä jotain. Tämä on yksi painopistealue meidän ryhmällemme, että järkevällä tavalla lääkkeiden saatavuus varmistetaan Euroopan unionissa niissä puitteissa, jotka ovat mahdolliset EU-tasolla. Sitten antibioottiresistenssi on asia, josta on puhuttu, ja tietysti myös lyfosaat, asia, joka on myöskin keskeinen EU-tasolla minun alueellani. Ympäristöministeri on lähettänyt hätäkirjeen terveysasioiden ministerille, että lyfosaat, joka on torjunta-aine siis, että sitä on löydetty juomavedestä. Samoilla tavoin kuin antibioottiresistenttejä mikrobeja on löytynyt juomavedestä ja Peter Lise juuri puhui tästä asiasta, että on kehitettävä uusia antibiootteja, uuden tyyppisiä antibiootteja, ja meillä on kollega François Crostetin äh, mietintö, joka koskee samoja kysymyksiä, ja on hyvin tärkeää, että jatkatte työtä tällä alueella eteenpäin. Asiaa tarvitaan, äh, aikaa tarvitaan tähän, ja viime Eilen juuri katsomme, että varamme aikaa riittävästi mietinnön työstämisen kunnolla. Sitten tämä lääketuotedirektiivi on hyvä, että puututte siihen. Olemme odottaneetkin pitkään tätä ja toivottavasti seuraavan puolen vuoden aikana nyt sitten saadaan aikaan tekoja. Yksi asia on vielä sanottava, että tällä alueella, joka koskee kaikkia eurooppalaisia, koska meillä kaikilla on vain yksi terveys, me teemme itse asiassa kovin vähän. Ja nyt näin kriittisessä vaiheessa, jossa me olemme Euroopan unionissa, ajattelen myös sitä, että julkisissa kassoissa on vähän rahaa, ja jos ajattelen, että lähes kaikissa jäsenvaltioissa on budjettiongelmia, olisi hyvä ajatus katsoa, että kuten te sanoitte, tämän asia, joka liittyy sitä rajat ylittäviin terveyspalveluihin. Voitaisiin katsoa vielä sitä, että olisi todellakin tarvetta tässä ryhtyä tarkasteleviin toimiin. Tämä lapsi jos näin sanotaan, on vielä pieni, se pitää vielä kasvaa, mutta asia on niin, että tämä tarjoaa monille ihmisille Euroopan unionissa mahdollisuuden tulla uudelleen terveiksi käyttäen palveluita, joita on tarjolla muissa jäsenvaltioissa. Ja tässä voidaan myöskin sanoa, että kilpailu on hyväksi myöskin toiminnalle. Se virkistää sitä ja on hyvä, että otatte tämän asian omaksenne. Sitten alkoholistrategia, sen mainitsitte, luojan kiitos. Minusta on erittäin tärkeää, että me puhumme siitä, meidän katsotaan, miten asiassa voidaan edetä. Minä olen syvästi pettynyt komissioon. Asia on syvätty sivuun, katsottu byrokraattiksi kysymykseksi. Olisi hyvä, jos neuvosto tässä asiassakin olisi liittolaisemme niin, että voisimme harjoittaa pehmeää painostusta komission suuntaan niin, että myöskin alkoholistrategiassa saataisiin konkretiaa lisää. Odotan mielenkiinnolla tulevia kuukausia ja sen osalta, mitä te sanoitte, on monia asioita, jotka kattavat sen, mistä me olemme kiinnostuneet, mutta jotakin asioita on jäänyt myöskin mainitsematta, ja siksi on jotakin mielenkiinnolla teidän vastauksia. Kiitoksia, ja sitten jäsen Pieka. Szanowna Pani Minister, z dużym zainteresowaniem wysłucham. Kiitos. Arvoisa ministeri, Kuuntelin mielenkiinnolla esitystänne. Se oli erittäin kattava ja kerroitte monista painopisteistä ja esittelitte monia asioita, jotka ovat erittäin tärkeitä EU:ssa. Kuitenkin muutamia elementtejä sieltä puuttui. Mitä sieltä puuttui? Esimerkiksi Puolassa toukokuussa oli yli 300 vakavaa myrkytystapausta, joihin liittyy myös kuolemantapauksia, ja nämä johtuivat uudesta psykoaktiivisesta aineesta, ja asiaa on käsitelty meillä jo pitkään esimerkiksi mietinnössä, joka liittyi näihin uusiin psykoaktiivisiin aineisiin, Todet todettiin, että lainsäädännöllinen tilanne on hyvin epätyydyttävä ja uusia ratkaisuja täytyy kehittää. Komissio on tällaisia ratkaisuja esittänyt asetusehdotuksen muodossa. Joka tapauksessa eh, monet puheenjohtajavaltiot ovat asiaa käsitelleet tuloksetta. Katsoin eurobarometritilastoja tilastoja ja uhkia, joita nuorille aiheutuu näistä aineista. Irlannissa kaksi prosenttia väestöstä on joutunut tekemisiin tällaisten aineiden kanssa, 13 Saksassa ja niin edelleen Puolassa. Meillä oli 9 prosenttia tämä meidän arvomme. Ja osa näistä on johtanut vakaviin myrkytyksiin. Haluaisin nyt arvoisalle ministeriölle äh, sanoa, että toivoisin hänen muistavan tämän asian puheenjohtajakauden aikana. Luxemburgin puheenjohtaja valtion pitäisi jatkaa työtä, joka on aloitettu jo kauan sitten, neljä puheenjohtajakautta sitten, ja neljä puheenjohtajavaltiota asiaa käsitellyt tuloksetta. Me tiedämme, että äh, lääkkeiden äh, työryhmä käsittelee tätä asiaa, joten ottakaa tämä painopisteeksenne ja muistakaa, että me elämme vapaassa, vapaan kaupan ympäristössä ja äh, nämä aineet eivät välttämättä ole laittomia, niitä myydään ihan laillisesti. Muistakaamme myös, että ne ovat erittäin vaarallisia kansanterveydelle. Tämä on mielestäni aivan ensisijaisen tärkeä asia ei ole tärkeää se, kuinka me etsimme ratkaisua, vaan tärkeää on se, kuinka pääsemme tavoitteeseen, kuinka saamme työn päätöksen ja löydämme ratkaisun. Muista painopisteistä äh, olen täysin samaa mieltä. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi puheenvuoro jäsen Meisner liberaaliryhmästä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos rouva ministeri Muts hyvin kattavasta esityksestä siitä, mitä suunnittelet tekemään. Minä istun täällä. Monet asiat, joista puhuitte, olivat tärkeitä. En halua tarttua kaikkeen. Monista asioista puhuivat kollegat. Yksi asia, joka ei noussut esille, joka on tärkeää, on dementia. En usko, että siinä – saadaan minkäänlaista lainsäädännöllistä harmonisointia tai että siihen pitäisi edes pyrkiä, mutta on äärimmäisen tärkeää, että tapahtuu parhaiden käytänteiden vaihtoa ikääntyvässä yhteiskunnassa. Tämä on jotakin, mikä koskettaa lähes kaikkia mm, maita ja koskettaa perheitä, omaisia, joten on hyvin tärkeää löytää tässä ratkaisuja. Siksi on minusta oli hyvä, että puhuit tästä aiheesta. Sitten haluaisin puhua vielä rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Sanoitte, että tässä tulee uudelleen tarkastelu ja halusitte huolehtia siitä, että katsoisitte, miten pitkälti potilaiden liikkuvuutta on parannettu, liittyykö tähän liikaa hallinnollista rasitetta, hyvin tärkeä kysymys. Olen erittäin kiinnostunut kuulemaan tietysti, miten tämä tulee menemään eteenpäin, olen iloinen asiasta. Sitten kolmas asia, josta haluaisin puhua, ovat geneettisesti muutetut organismit. Meillä on komission ehdotus, voisin sanoa, että me parlamentissa näemme sen hyvin kriittisesti, koska meillä on sellainen vaikutelma, että tämä ei ratkaise ongelmia. Tämä lyhyesti, emme vielä ole äänestäneet asiasta, me kävimme vielä keskustelua, mutta varmaankin hyvin pian tulemme ottamaan asian kantaa. Sitten konkreettinen kysymys, ne koskevat, kysymykset koskee aluetta. Ensinnäkin lääke, lääke, lääketieteellisten tuotteiden direktiivi. Sanoitte, että haluatte jatkaa työtä sen alueella. Odotamme mielenkiinnolla. Herra Liise puhuikin tästä jo. Ja itse asiassa puhuitte, mutta uskotteko, että voitaisiin tämä saada pikaisesti valmiiksi ja tämä on kysymys, jota johon ette, ette ehkä pysty vastaamaan, mutta odotamme kuitenkin sitä, että pääsemme asiasta eteenpäin, asiasta eteenpäin koska tämä asia on tietenkin nyt neuvostossa ja toivoisin, että päästäisiin pikaisesti neuvotteluihin, koska haluaisimme pikaisesti saada tämän asian hoidettua, koska ajatellen nimenomaan eurooppalaisten potilaiden etua. Sitten asia, josta haluaisin puhua, on se, että on tämä potilasinnovaatio, mikä on teidän pääaiheitanne. Se on hyvä asia. Olen täysin yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että pitää olla innovaatioita lääkehuollon osalta. Se on tärkeää. Sanoitte sitä, että pitää olla yhtäläiset mahdollisuudet kaikille ihmisille olla siinä, että saadaan käyttää innovatiivisia tuotteita. Se on tärkeää. Sitten tämä avoimuusdirektiivi, joka liittyy hintojen muodostumiseen yksittäisissä jäsenvaltioissa, se on asia, jota neuvosto myös jarruttaa. Komissio vetänyt sen pois, emme ole päässeet asiassa eteenpäin. Minusta olisi tärkeää jatkaa työtä sen parissa. Te puhuitte siitä, että piditte heinäkuussa hyvän konferenssin, ja vastaukset tulette tuomaan myöskin neuvostoon Aikanaan, mutta onko asiasta keskusteltu? Voitteko päästä eteenpäin tällä alueella? Onko täällä ehdotuksia, koska se olisi todellakin tärkeää, vaikka tämä ehdotus on nyt jouduttu vetämään pois. Lopuksi viimeinen kysymys, joka koskettaa antibioottiresistenssiä. Siitä puhuttiin eilen valiokunnassakin hyvin laajasti. Konkreettisesti, jos vähennetään antibioottien käyttöä, täytyy katsoa, missä tällaista käyttöä voidaan vähentää, missä sitä voidaan kenties vain välttää ehkäisevästikin – ja sitten mitä vaihtoehtoja on. Ja tämä on monille sivuaihe, miten pitkälti luonnonhoitomenetelmät ja homeopatia, miten pitkälti niitä voidaan järkevästi käyttää ja miten aiotte ottaa sen huomioon. Thank you very much. Kiitoksia. Ja Ek e GUE-ryhmästä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos rouva ministeri Mutsch. Kiitos siitä, että olette tullut tänne ja esittelitte meille painopistenne. Kaikista näistä aiheista, joista te puhuitte, voi sanoa, että niistä on yhtä mieltä, ne ovat kaikki tärkeitä. Haluaisin tarttua yhteen asiaan, joka on lähellä minun sydäntäni, ja se on nämä multiresistentit mikrobit. Vuosittain Euroopassa 25 000 ihmistä – kuolee infektioihin, joita, nämä, joita syntyy näistä multipresenteistä tautien aiheuttajista. Ja ne ovat kuin Damokleen miekka koko ihmiskunnan terveyden yllä. Tässä on tehtävä jotakin, on pohdittava sitä, mistä nämä multiresistentit tarinoihettajat syntyvät. Ja perustollisesti voi väittää, että tämä johtuu siitä, että käytetään valtavasti intensiivisessä eläinten kasvatuksessa ja myöskin vesiviljelyssä aineita, jotka ovat johtaneet tähän. Tähän liittyy myöskin ennaltaehkäisevä antibioottien käyttö maataloudessa, joka lisääntyy yhä enemmän ja lisää tätä ongelmaa. Siksi minulta selvä kysymys, voidaanko toivoa, että tätä valtaisaa antibioottien käyttöä vastaan, ennen kaikkea ennakoivaa, ennaltaehkäisevää käyttöä vastaan maataloudessa tehdään jotakin, tämä voisiko olla lainsäädäntöjä, joka johtaisi tähän. Ja toinen asia on sitten se, että EU tuo yhä enemmän lihatuotteita Kiinasta. Esimerkiksi 30 prosenttia kanin lihasta, jota Euroopassa kulutetaan, on lähtöisin Kiinasta, joten on syytä kyllä olettaa, että siellä myöskin käytetään paljon antibiootteja – ja mitä se merkitsee, sitä minun ei varmistakaan enää tässä mainita. Lopuksi haluaisin sanoa, että, että pitäisi olla selvää se, että syntyy ongelmia, jotka liittyvät eläinten kasvatukseen maataloudessa Euroopassa. Miten paljon voimme odottaa, että Luxemburgin puheenjohtajakaudella – tulee kunnianhimoinen lähestymistapa asiaan, jotta perusongelmassa tapahtuisi muutoksia, eli siirtäisin pois intensiivisestä eläinten kasvatuksesta sellaiseen, joka osaltaan edistää sitä, että on vähemmän sairauksia. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt jäsen Turmes vihreistä. Uh, thank you, Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta, ministeri Lidia. Luxemburg on iloinen siitä, että Luxemburg puheenjohtajavaltiona on hyvin ottanut hyvin laajana kunnianhimoisen ohjelman omakseen. Haluan tarttua pariin asiaan. Ensinnäkin tämä rajoitylittävät potilaiden oikeudet varmaan teitä hämmästyttää, kun kuulitte, että Luxemburg on se maa, jossa eniten käytetään näitä oikeuksia. Tähän on kaksi syytä. Siksi ensinnäkin, että Luxemburgissa ei voida tehdä kaikkia kirurgisia toimenpiteitä. Ja sitten meillä on myöskin 108 000 ihmistä, jotka tekevät työtä Luxemburgissa, jotka ovat luxemburgilaisten sairauskassojen jäseniä, mutta kotimaassaan sitten menevät sairaaloihin olin paikalla, kun tästä neuvoteltiin, olin mukana, kun tästä neuvoteltiin, ja minusta on tärkeää, että katsotaan, mikä tilanne tässä on, ja että saadaan aikaan tasapaino potilaiden oikeuksien suhteen, mutta ennen kaikkea komissio aikoinaan katsoi, että tämä oli tällaista kätkettyä terveydenhuoltopalvelujen liberalisointia. Minusta eh, terveydenhuolto on liian tärkeä asia, että siinä voitaisiin harjoittaa liberalisointia. Sitten nämä äh, rintaimplantit, äh, tämä on yksi niitä skandaaleja, jotka ovat äh, koskettaneet todella ihmisiä, ennen kaikkea naisia tässä tapauksessa. Ja olisin erittäin ylpeä, jos juuri Luxemburgin puheenjohtajakauden aikana tämäkin asia saataisiin vietyä päätökseen. Tiedätte, että politiikassa on tiettyjä tilaisuuksia toimia. Jos on skandaali, silloin syntyy poliittista tahtoa selvittää asiaa, ja jos odottaa liian pitkään, lobbarit ovat taas jo pystyneet tekemään työtään ja estämään toimintaa, ja olisi hyvä, jos asiaan puututtaisiin nyt. Sitten geeniteknologiasta. Mehän tunnemme kaikki Euroopan komission uuden puheenjohtajan. Hänhän on syvällä rintaäänellä puhunut ja sanonut myöskin Euroopan parlamentista ääniä tässä, että hän haluaa, että geneettisten muutettujen oikeuksien osalta sovellettaisiin demokraattisia periaatteita, mutta hän ei ole sanonut käytössä katsoen yhtään mitään aikaa, niin hän eikä hänen neuvostokomission joukkueensa parlamentti tulee hylkäämään hänen esityksensä, mutta tällä ei vielä ratkaista mitään. Mitä me voimme tehdä yhdessä, me, parlamentti ja te, Luxemburg puheenjohtajavaltiona, jotta komissio pakotettaisiin ja Juncker saataisiin viimeinkin saamaan aikaan tuloksia. Me tarvitsemme demokratisoitumista eh, näissä muutogenisiä organismeja koskevassa, koskevissa menettelyissä, mutta tällä hetkellä tämä on täysin epädemokraattista. Eh, me emme saa asiakirjoja, jotka liittyvät tähän asiaan parlamenttina, ja meillä on yhteinen etu parlamentilla ja hallituksella tässä asiassa. Ei voi olla niin, että komissio lupaa jotakin, ja sitten sisäisesti keskustelee 12-15 erilaista vaihtoehdosta, mutta ei tee tätä asiakirjaa julkiseksi. Tämä ei käy. Ja sitten vielä. Asia, josta puhuttiin, yksi suurimpia terveydenhuolto-ongelmia ovat antibioottiresistenssit. Nyt meillä on tilaisuus eläinlääkedirektiivin myötä huolehtia siitä, että nämä reserviantibiootit katoavat lopullisesti eläinten kasvatuksesta. Jos katsoo lukuja, miten pitkälle tällä voitaisiin saada aika myönteistä kehitystä, niin voidaan todeta, että se on varmastikin yksi tärkeimpiä asioita, jota voidaan edistää parlamentissa ja mitä te voitte edistää hallitusten taholta. Me tarvitsemme vastauksen. Voidaan sanoa, että eh, ennen kaikkea eh, todellakin eh, sikailu sian kasvatuksessa on vaarallista ihmisille. Kiitos. Thank you very much. And now me... Kiitoksia. Jäsen Pedicini seuraavaksi. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa rouva ministeri ja kiitokset, että tulitte paikalle. Kuuntelin puheenvuoroanne ja itse asiassa minulla olisi paljonkin kysyttävää, mutta keskityn asiaan, jonka mainitsitte ja joka koskee räätälöityä lääketiedettä, yksilöllistä lääketiedettä. Minä olen tässä toiminnassa mukana. Ja olen ollut mukana tällaisessa prosessissa, jossa edistetään yhä enemmän yksilöllistä lääketiedettä ja räätälöityjä lääkkeitä. Tietysti tavoitteet, tavoitteista kaikki ovat samaa mieltä ja olen itsekin osallistunut tähän tieteelliseen kehitystyöhön, yhden lääkkeen kehitystyöhön, mutta huomasin, että tämä menetelmä suosii lääkeyrityksiä ja oikeastaan tuottaa hyötyä lääkeyritystä lääkkeitä valmistaville, lääkinnällisiä laitteita valmistaville yrityksille. Ja joskus, tai oikeastaan melkein aina, tästä syntyy tällä tavalla voidaan lääkkeiden suoritusta parantaa, mutta tämä taas voi heikentää tilannetta, terveystilannetta ja tämä ei välttämättä ole myöskään tieteellisesti tuettu. Toisaalta kehitystyö edellyttää suuria kustannuksia, jotka menevät tietysti julkisesta kansanterveysbudjetista ja nämä rahat sitten päätyvät lääkefirmoille tai suurille jälleenmyyjille. Minä kysynkin, että minkälaisiin toimiin on ryhdytty tai minkälaisiin toimiin ryhdytään, jotta vältetään, että näiden lääkkeiden tehostaminen johtaisi siihen, että todellakin parannetaan terveystilannetta ilman, että tehtäisiin terveysjärjestelmistä kestämättömiä. Toinen asia, Luxemburgin puheenjohtajavaltio on osoittanut tavoitteekseen myöskin valmiuksien parantamisen ydin, ydinongelman ja radioaktiivisuuden aiheuttamassa hätätilanteessa. Minkälaisiin ryhmiin eh, toimiin on lyhdytty niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät ole ryhtyneet turvallisuustoimiin esimerkiksi korruption vuoksi. Otan esimerkiksi Italian valitettavasti. Italiassa ei ole vielä kansallista ohjelmaa hyväksytty ja tästä syystä eh, siitä huolimatta on kuitenkin ryhdytty hyvin vähän toimiin ja eh, viranomaiset, joiden pitäisi hoitaa näitä asiaa on nimitetty poliittisesta näkökulmasta eikä pätevyyden mukaan, ja sitten päätökset ovat, ähm, päätöksiä ei ole tehty. Eli tässä on kyse terveydestä, ja kyvyttömyys ja korruptio ja poliittinen tilanne voi vaikuttaa kansalaisten terveyteen. Miten te aiotte estää tällä, tämän tyyppiset terveydelliset hätätilanteet? Kiitoksia. Kiitoksia. Ja viimeiseksi jäsen Donano, viimeinen tästä tällä kierroksella. Merci, monsieur le président, madame le ministre. Je vous... Kiitoksia puheenjohtaja Rouva. Ministeri, kiitän teitä esityksestänne, mutta haluaisin puuttua vielä kahteen seikkaan, jotka eivät ole ehdotustenne joukossa, mutta jotka mielestäni ovat erittäin tärkeitä. Eli ajattelen tässä hormonaalista toimintaa häiritseviä tekijöitä. Ajattelen tässä ennen kaikkea glyfosaattia ja toista rikkaruohomyrkkyä, jotka on luokitettu, luokiteltu luokkaan 2a, eli mahdollisesti syöpää aiheuttava aine. Muistutan tässä, että glyfosaatti on yksi käytetyimmistä rikkaruohomyrkyistä maanviljelijöiden ja yksityishenkilöiden keskuudessa. Rova ministeri, Toivoisin, että Luxemburgin puheenjohtajavaltiona tarttuisi tähän aiheeseen ja ryhtyisi konkreettisiin toimiin kansalaisten hyväksi. Tämän vuoksi kysyisinkin, mikä teidän kantanne on, mitä teidän aikeenne ovat näiden hormonallista toimintaa häiritsevien aineiden suhteen. Toinen seikka, josta haluaisin puhua, ovat nanomateriaalit. Tutkimus nanosektorilla on suunnatonta, mutta nanoteknologian vaarallisuuteen liittyvään tutkimukseen ei resursseja saada. Lainsäädäntöprosessia on hidastettu ja tämä hyödyttää vain suurimpia teollisuusryhmiä. Tässä täytyisi maksimaalisesti rajoittaa nanohiukkasten käyttöä, koska monia näistä voidaan käyttää täysin rajoituksetta, mutta monet tutkimukset, monet tutkijat paljon näkymättömämmin kuin loparit puhuvat siitä, miten suuria riskejä näihin nanomateriaaleihin liittyy. Nanohiukkaset voivat päästä ihmisen elimistöön esimerkiksi vaatteiden kautta. Nanomateriaaleja löytyy joka päiväisestä eläimestämme, mutta kuluttajat eivät tunne tätä realiteettia ja näin tämän valiokunnan jäseninä meillä on velvollisuus tiedottaa kansalaisille asiasta ja suojella heitä mitä kehittyneempää tästä teknologiasta tulee, sitä hankalampaa on jäljitettävyyttä tässä toteuttaa. Meidän täytyy siis pystyä hallitsemaan tätä teknologiaa. Minä toivoisin, että vastaisitte siihen, aiotteko te vaatia selkeitä avoimia tietoja nanomateriaaleista eri tuotteissa kansalaisten hyväksi ja aiotteko myös vaatia investointeja tutkimukseen niin, että me saamme tarkkaa tietoa nanotieteen vaaroista. Kiitos. No. Kiitoksia. Ja nyt voimme aloittaa vastauksilla. Olkaa hyvä, rouva ministeri. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, ja haluaisin kiittää teitä näistä esitetyistä kysymyksistä, arvoisat parlamentin jäsenet. Useat puhujat ovat täällä korostaneet eh, lääkinnällisiä laitteita niiden merkitystä. Minä ymmärrän tämän oikein hyvin, koska kysymyksessä on aihe, joka on odottanut aivan liian monta vuotta jo loppuun saattamistansa. Ja minä todella yhtä lailla teidän kanssanne odotan, että pääsemme tämän merkittävän aiheen osalta työssämme loppuun. Herra Liis ja herra Grote kysyivät tästä. Samoin Rova Meissner muiden muassa. Ja tunnen hieman tarvetta nyt vielä paremmin selventää sitä, miten aiomme edetä tarkan aikataulun suhteen, jotta saataisiin eri työt eteenpäin. Totesin tuossa aikaisemmin, että meillä on jo käytössämme yleissuuntaviivat, osittaiset yleisnäkymät tästä Sitten yleisnäkemykset, mutta tästä puuttuu vielä hieman tarkennusta ajatellen niin johdatosan kappaleita kuin näitä teknisiä osioitakin. Ja näin ollen näitä osittaisia yleisnäkemyksiä tullaan vielä hieman täydentämään. Ja tullaan käsittelemään myös näitä johdanto-osan kappaleita, niin että saadaan selkeät suuntaviivat sitten ja teksti voitaisiin hyväksyä neuvostossa jo lokakuussa. Nyt olemme tämän vaiheen alussa ja me haluamme virallisen mandaatin neuvottelujen aloittamiselle parlamentin kanssa syys-lokakuussa. Tämä on meidän aikomuksemme tässä. Kuulimme täällä myös kysymyksiä. Ah, olemme saaneet tietoa hieman näistä sitoumuksista, joista on, ja so- kompromisseista, joista, joista on keskusteltu tässä ö, viime viikkojen kuukausien aikana. Herra Liise puhui, ö, ovatko, kysyi, ovatko jäsenvaltioiden näkemykset hieman eriäviä. No, se on aivan totta, ne ovat hieman eriäviä, mutta eivät kuitenkaan täysin ristiriidassa keskenään, ja näin ollen kompromissiin päästiin. Ja potilaan etu on tässä keskiössä, ja varmasti monet parlamentin jäsenet jakavat samanlaisen näkemyksen. Suhtaudun siis hyvin myönteisesti ja varmoin mielin siihen, että voimme yhdessä löytää kyllä tässä valvonnan osalta sopimuksen. Aikataulusta sitten yksityiskohtaisesti voin siitä puhua. kuudes seitsemättä käsiteltiin johdatansan kappaleita, eli työt ovat alkaneet puheenjohtaja, puheenjohtajutamme alaisena työryhmässä ja palaamme jäsenvaltioiden kanssa 22.7. näihin johdantosan kappaleisiin ja sitten 23.7 lähtien käsittelemään näitä teknisiä epäjohdonmukaisuuksia, eli lomalle emme vielä pääse silloinkaan. Ja sitten loman jälkeen 8.9. vielä käsittelemme loppuun nämä tekniset epäjohdonmukaisuudet tästä tekstistä ja 15.10. esittelemme työryhmän, neuvoston työryhmän konsolidoidut tekstit näistä kahdesta lainsäädäntötekstistä, eli lääketieteellisistä, lääkinnällisistä laitteista – ja kompromissitekstit yleisen näkemyksen osalta tästä sitten sovitaan lokakuun lopussa. Eli tässä on nyt se, millä tavalla tässä edetään tämän asian suhteen, riippuen tietysti miten kukin osa-alue etenee. Ja ensimmäinen tapaaminen parlamentin edustajien kanssa on jo arvioitu tälle iltapäivälle, joten tavoitteena me todellakin on saattaa nämä neuvottelut loppuun ennen terveysministerien neuvoston kokousta 8.12. Tämä on meidän julkisesti ilmoitettu tavoitteemme. Joten meidän on todella pakko tehdä yhdessä työtä. Ja ehdotamme parlamentille kolmea kolmikantaneuvottelua keskustelua syyskuun, lokakuun alussa, marraskuun loppupuolella joulukuussa ja näin me keskustelemme näistä poliittisista prioriteeteista ja tässä mukana kulkee koko ajan myös teknisistä asioista käytävät työryhmäneuvottelut. Tämä on siis yksi Luxemburgin puheenjohtajuuskauden tärkeimmistä aiheista terveydenhuollon alalla. Sitten ähm, mikrobiresistenssi kysymys. Monet teistä puhuivat tästä. Rova Mais, Nerhera Ek, herra Turmes puuttuivat muiden mukana tähän ja korostivat tämän asian merkitystä. Tämä on meille myös hyvin tärkeä. Ongelma on vakava, olet aivan oikeassa siinä. Eritoten meillä on eräs lähestymistapa, jossa halutaan edistää vahvistettua yhteistyötä kansanterveyden ja eläinterveyden sektorien välillä. Pitäisi rohkaista tällaista lähestymistapaa, sen käyttämistä. Saimme merkittävää panosta tässä tanskalaisilta, tanskalaisilta kollegoilta 2012 on ja tarkoituksena on merkittävästi edetä asian suhteen. Toimintasuunnitelma raukeaa 2016, joten meidän täytyy varmistaa se, että työ tällä prioriteettialueellamme voi jatkua tyydyttävällä tavalla E, myös tässä ennen vuotta 2016. Me tuemme päättäväisesti Euroopan unionin sisäistä yhteistyötä, kun halutaan torjua mikrobilääkeresistenssiä myös vuoden 2016 jälkeen. Tämä on meille todellinen painopistealue. Ja kun esititte näitä tarkkoja kysymyksiä eri toimintamuodoista, joita Luxemburgin puheenjohtajuuskaudella toteutamme, niin korostaisin sitä, että me tartumme tähän asiaan monin eri tavoin. Järjestämme eläinlääkärisektorin kanssa konferenssin. Minulla on tässä tämä kutsukortti, kansainvälinen conference, pharmacians and veterans, veterinarians together fighting the antimicrobian resistance 20. lokakuuta. Ja sitten on erittäin merkittävä tapaaminen, se on luonteeltaan konferenssi, eli transatlanttinen keskustelu EUn ja Yhdysvaltojen kanssa mikrobilääkeresistenssistä. Ja tässä otsikkona on Let's Keep Antibiotics Effective. Ja tämä, nämä molemmat konferenssit siis järjestetään lokakuussa. Nämä ovat tärkeitä aiheita puheenjohtajuuskautemme aikana. Ja neuvoston tasolta myös korostaisin sitä, että tämä on yhtä lailla Alankomaiden puheenjohtajakauden esityslistalla ja olemme jo aloittaneet keskustelut alankomaalaisten kollegojen kanssa niin, että he voisivat osallistua näihin mielenkiintoisiin keskusteluihin, joita käydään tässä Luxemburgin pohjoituskaudella järjestettävässä konferenssissa. Muutamia kysymyksiä täällä esitettiin liittyen toiseen lainsäädäntöön aiheeseen, jota käsitellään tällä hetkellä, eli asetusehdotukseen eh, eläinlääkkeistä. Hyvin selkeästi kuulin nyt viestinne siitä, mitä te toivotte meiltä, haluatte, että menemme tämän asian suhteen mahdollisimman pitkälle. No, me pidämme ehdottomasti mielessämme myös Euroopan parlamentin äänestystuloksen sitten tulevalta syyskuulta. Minulle tämä on tärkeä asia, koska lainsäädännön uudelleen tarkastelu tulee helpottamaan eläinlääkkeiden saatavuutta ja vähentämään hallinnollista, hallinnollisia kustannuksia eläinlääkkeiden rekisteröinnissä Tietysti tämä johtaa myös kilpailukyvyn parantumiseen ja innovaatioon, mutta minulle on aina äärimmäisen tärkeää myös, että voidaan parantaa kuluttajien turvallisuutta. Tässä me tulemme keskittymään valmistuksen ja jakelun lupamenettelyihin, joista huolehtivat tietokannan pohjalta toimivaltaiset viranomaiset. Yhtä lailla tulemme esittämään ehdotuksen, joka liittyy ö, eläinlääkkeisiin ja tutkimukseen, mutta me emme varmaankaan itse tekstin analyysissä pääse alkuun omalla kaudellamme. Se olisi hieman epärealistista tässä tilanteessa. kloonauksesta. Esitettiin useita kysymyksiä, muun muassa herra Liise puhu, kysyi siitä. Luxemburgin puheenjohtajavaltiona aikoo ryhtyä tarkastelemaan Euroopan parlamentin esittämiä tarkistuksia teknisistä, teknisesti. Tiedän, että te itse tällä hetkellä tarkastelette näitä ehdotuksia, olen myös tietoinen, että käytte paljon keskusteluja oikeusperusta kysymyksestä. joka liittyy epäsuorasti myös komission valintaan tässä. No, tämä on hyvinkin tärkeä hetki näissä keskusteluissa. Sitten tämä merkittävä kysymys kloonatuista eläimistä saatujen tuotteiden merkinnästä. Ja ryhdymmekö me tämän asian suhteen erityistoimiin? Ajatellen kloonatuista eläimistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista. No, tästähän siellä keskusteluja käydään ja hyvin läheltä seuraamme näitä teknisiä keskusteluja ja aiomme aloittaa myös Euroopan parlamentin tarkistusten käsittelyn. Lääkkeiden saatavuus ja kysymykset, jotka liittyivät tässä lääkkeiden hintoihin. Tässähän kysymys on muun muassa innovaatiolääkkeistä ja tiedon vaihdosta Tästä asiasta hän kysyi, kysyivät useammat henkilöt täällä salissa. Neuvoston johtopäätösten äh, julkaisuvaiheessa, no, me toivomme, että tässä voidaan tehdä hyvää yhteistyötä tulevien äh, puheenjohtajavaltioiden kanssa, eli Alankomaiden ja Slovakian kanssa, niin että saadaan hyvä tulos. Tässä eilen jo oli yksi tapaaminen ja yritetään nyt etsiä, ja eilen löydettiinkin tällainen integroitu lähestymistapa. Joten olemme todella aloittamassa, aloittamassa työtä asian suhteen. Olen ehdottoman tietoinen siitä, että edistystä ei ole saavutettu riittävästi. Monissa jäsenvaltioissa että monet jäsenvaltiot ovat hyvin voimakkaasti vastustaneet äh, esitettyä tekstiä. Minun mielestäni meidän täytyy todellakin saada parempaa avoimuutta aikaiseksi äh, jäsenvaltioiden lääkehinnoittelujen ja korvausten suhteen, samoin teollisuuden hinta, hinnoittelun osalta niin, että voitaisiin antaa oma panoksemme sitten tässä hintojen alenemiselle. Mutta muistuttaisin, että jäsenvaltioiden yksinomaisen toimivaltuuteen kuitenkin kuuluu hinnoittelu ja hinnoitteluun perustuvat korvaukset sitten. Mutta tiedon vaihto ja halu tähän tiedonvaihtoon vapaaehtoisesti eh, lääkkeiden hinnoitteluista jäsenvaltioiden välillä on välttämätöntä, samoin kuin teollisuuden välillä, muuten me emme saa mitään tuloksia aikaiseksi. Seuraavaksi puhuisin sitten alkoholipolitiikasta. Niin, Tämä, tästä tullaan käymään keskustelua ja tämä on varmastikin osana neuvoston johtopäätöksiä, kun mietitään, mikä alkoholistrategiamme tulee olemaan. Ja odotan tässä innolla komission raporttia alkoholisoitujen juomien ravintosisällöstä. Mielestäni tässä on kysymys useammista aspekteista, joita täytyy kunnioittaa. Lääketieteellinen, sosiaalinen, taloudellinen, taloudelliset seikat, jotka liittyvät alkoholin väärinkäytöksiin. Ja meistä olisi hyvä, jos tässä saataisiin myös aikaiseksi rajat ylittävää yhteistyötä. Muun muassa kun ajatellaan mainostamista ja verkkomyyntiä. Ja jälleen kerran painottaen vielä ennen kaikkea nuorisoa ja nuorison huomioon ottamista tässä kysymyksessä. Tämä on mielestäni tärkeää. Sitten täällä tuotiin esille European Alcohol Policy, Euroopan alkoholipolitiikka ja kysyttiin myös uusista psykotrooppisista aineista suhteessa huumepolitiikkaamme. Horisontaalinen huumetyöryhmä komission oikeudesta asioiden yksikössä hoitaa tätä kysymystä, mutta te tiedätte hyvin, että tämä liittyy myös kansanterveyskysymyksiin. Minun mielestäni tämä on myös sellainen kysymys, jota täytyy käsitellä suhteessa kaikkiin niihin keskusteluihin, joita käydään terveellisestä elämäntavasta. Itse aihe ei kuitenkaan kuulu tämän valiokunnan tai omaan valiokunnan toimivaltuuksiin tai omaan ministerisalkkuuni, mutta olen jatkuvasti yhteydessä kollegani oikeusministeriössä niin, että voimme aina ottaa nämä eri aspektit huomioon, jotka liittyvät aiheeseen näin kansanterveyden näkökulmasta. Arvostin myös myönteisiä reaktioita huomioihini dementiasairauksista. Eritoten ajattelen tässä Rovan Meissnerin ajatuksia. Olette aivan oikeassa. On hyvin hankalaa saada aikaiseksi erilaisten politiikkojen harmonisointia dementia dementiahoitopolitiikassa Euroopan unionissa. On äärimmäisen tärkeää saada aikaiseksi rajat ylittävää yhteistyötä, se on aivan totta, mutta dementiasairaudet on erittäin merkittävä kysymys ihan pelkästään jo tiedostamismielessä Euroopan unionissa. Tämä on todellinen valtaisa kansanterveydellinen haaste ja tämä pitää paremmin ymmärtää hallitusten tasollakin. Täytyy ymmärtää ne valtaiset haasteet, joita on potilailla, jotka kärsivät degeneratiivisista sairauksista. Pitäisi myös ottaa huomioon heidän lähipiirinsä, perheensä ja muut lähipiirin kuuluvat henkilöt. Ja tässä tarvitaan paikallista koordinaatiopolitiikkaa ja kansallisia toimia ja olen täysin yhtä mieltä teidän kehittämistänne ajatuksista, jotka liittyvät siis tähän dementiakysymykseen. Seuraavaksi geneettisesti muunnellut organismit. Usu, olen ollut parlamentissa Luxemburgissa 25 vuotta ja käsitellyt näitä ja minä tiedän miten paljon mielenkiintoa niin kansalliset parlamentit kuin Euroopan parlamenttikin kiinnittävät eh, GMO-kysymykseen. Olen hyvin tietoinen siitä, että tämä on aihe, joka ei kuulu pelkästään terveysministeriöiden eh, toimivaltuuksiin, vaan myös ympäristö- ja maatalousministeriön salkkuun. Ja olen itse korostanut, miten tärkeää on keskustella tästä aiheesta myös liitoksissa muihin politiikoihin, kuten maatalouspolitiikkaan, eläinten kasvatukseen ja ennaltaehkäisykysymyksiin. Tämä hieman liittyy siihen, mitä herra Ek puhui. Kun komissio esitti ehdotuksensa, niin sitten julkisessa paketti. Tästä käytiin keskustelua ja paljonhan kritiikkiä Euroopan parlamentti esitti eritoten täältä valiokunnan taholta. Ja se on varsin vertailukelpoista sen kriteerin, kritiikin kanssa, mitä kansallisista parlamenteista ja eri ministeriöistäkin on kuultu. Ja olen ymmärtänyt, että teillä on aikeena ö, hylätä tämä ehdotus. Of questions. Paljon näitä kysymyksiä oli. Nous suivons de très près vos recommandations. Seuraamme hyvin läheltä teidän ehdotuksianne ja olemme valmiita toimimaan. Thank you very much. And now we start immediately. Kiitoksia oikein paljon. Nyt aloitamme kysymyksillä heti. Olkaa hyvä. J'ai beaucoup de questions à vous poser, Madame la Ministre. Je vais essayer Rouva ministeri, meillä on paljon kysymyksiä teille esitettävänä. Yritän puhua nopeasti. Ensinnäkin yksilöity lääketiede. Se on todellakin tulevaisuutta. Uskon, että yksilöity lääketiede mahdollistaa sen, että löydetään potilaille hoito, muoto, hoitomuoto, jo, ja sellaisille, joita ei tänä päivänä vielä voi hoitaa. Meidän pitäisi myös sähköistä terveydenhuoltoa kehittää tässä. Jäsenvaltiot esittävät, aiheuttavat nyt asian jumittamisen. Ja tämä jumitus liittyy äh, rajat ylittävien terveys, terveydenhuoltopalvelujen direktiiveihin. Minä olin esittelijänä tässä, taistelin sen puolesta, että tästä mietinnöstä äh, äänestetään. Tässä oli valtaisasti ongelmia, täytäntöönpano ei ole ollenkaan tyydyttävää. Te sanoitte, että tässä täytyy nyt katsoa, miten asiat etenevät, mutta tässä todellisuudessa tarvitaan jäsenvaltiolta paljon toimia, jotta direktiivi olisi toimivampi. Toiseksikin äh, siitä, miten haluatte tässä ottaa potilaat ja innovaation keskiöön. Tässä on toimia, joihin voidaan ryhtyä niin, että voidaan harmonisoida ja keskittää uusien lääkkeiden kustannushyötysuhteet. Näitä analyysejä tehdään tällä hetkellä hyvin pirstaloituneista eri jäsenvaltioissa. Minä tiedän, että komissio puoltaa sitä, että saataisiin uudistus aikaiseksi, ja tässä tarvitaan vahvasti jäsenvaltioilta tahtoa. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne tästä. Sitten dementiakysymykset. Olen ollut kahdeksan vuotta eh, eurooppalaisen Alzheimer-säätiön johtaja, puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että dementia on yksi painopiste pistealueita, niin meidän täytyy todella taistella eh, dementia vastaan, mutta tämä, tässäkin toiminta on hyvin pirstaloitunutta ja eh, eri tavalla kehittynyttä jäsenvaltioissa. Mikä on teidän näkemyksenne tästä? Sitten eläinlääkedirektiivin osalta minä olen miettinnän esittelijä. Me kaikki parlamentissa puolamme eh, antibioottiresistenssin torjuntaa. Profylaktista lääkkeiden käyttöä, antibioottien käyttöä pitä, se pitäisi täysin kieltää ja täytyy pystyä sääntelemään verkkomyyntiä. Eli yhtäältä täytyy kieltää antibioottien verkkomyynti ja kaikkien sellaisten lääkkeiden myynti, johon tarvitaan eläinlääkärin määräys. Ja Euroopan komissio kuitenkin jarruttaa mahdollisuuksensa mukaan tätä asiaa ja olisi hyvä, että neuvosto nyt auttaisi tässä, jotta saataisiin asiaa eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia. Sylpania seuraavaksi. Rouva ministeri, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin käsitellä teidän kanssanne eh, who pöytäkirjaa Äh, laittomasta savukkeiden myynnistä. Minä olen lyönyt tässä, luonut tässä uudessa parlamentissa työryhmän, jossa käsitellään tupakkateollisuutta ja tupakkateollisuuden vaikutusvallan vastustamista. 29. kesäkuuta meillä oli tapaaminen. Siellä on kaikkien, kansan, kaikkien eri jäsenvaltioiden edustajat, samoin se on edustaja myös komissiosta. Ryhmän ajatteluna on se, että pitäisi saada uutta tupakkapolitiikkaa ja jäsenvaltioita ja Euroopan unionia suositellaan, ratifioidaan WHOn pöytäkirja, jolla halutaan päästä eroon laittomasta savukkeiden myynnistä. 58 maailmanmaata on allekirjoittanut tähän mennessä tai aikoo allekirjoittaa tämän pöytäkirjan ja vain kahdeksan kahdeksan 52 on ratifioinut tämän allekirjo, tämän pöytäkirjan. Ja Luxemburg on Yksi niistä, joka nyt tässä puolivuotiskauden aikana tulee allekirjoittamaan tämän pöytäkirjan, kysytynkin teiltä nyt, mitä te aiotte tehdä näiden kuuden kuukauden aikana, jotta voitaisiin toimia niin, että ei pelkästään Euroopan union allekirjoittaisi tätä pöytäkirjaa, vaan että että te voisitte olla tässä välittäjänä niiden jäsenvaltioiden suuntaan, jotka eivät ole vielä, eivät allekirjoittaneet, eivätkä ratifioineet tätä pöytäkirjaa. Toisaalta, toiseksi haluaisin kysyä teitä näistä valmisaterioista. Meillähän on nyt vaadittu ö, pakollisia pakkausmerkintöjä alkuperämerkintöjä ainesosien osalta valmis ruokkiin. No, tällä hetkellä mitä lainsäädäntöä tästä asiasta ei ole, ja te voisitte nyt kenties toimia välittäjänä Euroopan komission suuntaan tämän asian suhteen lopuksi vielä. Ihan yksi lause vain tästä. Te sanoitte tuossa jo, että haluatte järjestää syksyllä Ebola-konferenssin. Minä olin edellisellä vaalikaudella esittelijänä Euroopan parlamentin puolesta, kun käsittelemme tätä päätöstä ja päätöslauselmaa, joka käsitteli terveys kysymykseen rajat ylittävästi, rajat ylittävästi, kun oli vakavia terveysuhkia olemassa. Ja minä haluaisin osallistua nyt tähän syksyn konferenssiin ottaen huomioon, että tämä meidän hyväksymämme päätöksen lisäarvo oli merkittävä Euroopan unionin taistelussa Ebolan torjumiseksi. Kiitoksia sen jäsenä Juuso. Kiitos, tämä ministeri. Todellakin halusin kysyä asiasta, jos se on, taisin kuulla klonattujen eläinten lihasta. Euroopan parlamentti on valmistunut äh, kantansa ja tulemme tekemään tarkistuksia. Minä haluaisin sitä kysymyksen, onko neuvosto liikkumassa tässä asiassa, koska tässä tapauksessa voitaisiin saada lainsäädäntöä eteenpäin, kuten on tapahtunut aiemminkin. Haluaisin myös kysyä teiltä, onko niin, että komissio lopultakin ja neuvosto tulee tekemään lainsäädäntöä, joka koskee... En el informe que hicimos de iniciativa... Lääkehoitoa, eli kysymys on tärkeistä ongelmista, jotka liittyvät operatiivisiin ongelmiin ja juridisiin kysymyksiin, jotka liittyvät myöskin potilaiden suostumukseen. Tämä on paljon, paljon pääntävaltaa selitetty autonomisille yhteisöille minun niin laisten terveydenhuoltokysymyksissä, mutta nämä systeemit, järjestelmät, niiden osalta täytyy sanoa, että on tärkeää tämä liik- lainsäädäntö, joka koskee matkapuhelinten terveysyyttä, ja tähän koskee ole mitään lainsäädäntöä, josta valvottaisiin sitten ongelmat eivät ole sellaisia, jotka liittyvät pelkästään äh, äh, kysymyksen kokonaisuuden tästä elektronista terveydenhoidosta, eli terveys todellakin on tärkeä kysymys. Miss Kiitoksia, jäsen Bortsan, seuraava. početku izraziti E, svoje zadovoljstvo s onim što ste... E, iz... Kiitoksia hyvä ministeri. Teidän ohjelmanne, jonka esititte, on hyvin kunnianhimoinen ja olen erittäin iloinen siitä, mitä sanoitte alkoholin väärinkäytöksen väärinkäytön torjumisesta ja minä tuen puheenjohtajavaltiota. Olen hyvin pettynyt siitä, että mitään asian suhteen ei ole tapahtunut tätä ennen. Sitten eh, in vitro lääke tuotteet. Minä olen esittelijänä, varjoesittelijänä tässä kysymyksessä ja toivottavasti tämän asian suhteen asiat etenevät nopeasti. Haluaisin todeta tässä, että terveys, kuten tiedämme, on sellainen seikka, joka on jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin kuuluva asia. Jokainen jäsenvaltio voi terveydenhuoltopalvelunsa omien mahdollisuuksiensa mukaan järjestää, mutta käytännössä tässä. monet terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset ylittävät maiden rajat ja tämä on seikka, joka meidän täytyy nyt hoitaa yhdessä. Tupakkaan liittyvät asiat, toimet ovat osoittaneet, että me voimme yhdessä myös puuttua asioihin. Komission jäsen Android Aittis äskettäin sanoi, että jos sopimuksen tasolla Euroopan unionissa tapahtuu muutoksia, niin hän toivoisi, että olisi enemmän terveyteen liittyviä asioita, jotka kuuluisivat Euroopan unionin toimivaltuuksiin, että voisimme tehdä enemmän yhteistä terveyspolitiikkaa. Kiitoksia. Sitten viimeinen kysymys jäsen Heiviltä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, minä halusin esittää kysymyksen, joka jo tehtiin, mutta emme saaneet siihen vielä vastausta, ja se koskee aktiivista ainesosaa, jota on juuri rikkaruohohävitteissä, hävitteissä. No, tämä ainesosa saattaa olla syöpää aiheuttava ja me nyt odotamme tässä kuussa asiakirjaa tästä asiasta. Kyse on siis glyfosaatista ja kuulemme sitten, kuinka haitallinen tämä ainesosa on terveydelle. Kyse on löydöksistä ja tuloksista, jotka koskevat tätä ainesosaa ja sen määrää, joka on huolestuttavaa virtsassa ja äidin maidossa. Ja Kyse on siis vaikeasta asiasta, johon täytyy löytää ratkaisu ja hoito. Jotkut jäsenvaltiot ovat kieltäneet tämän aineen käytön ja jotkut ovat kieltämässä. Minä haluaisin nyt kysyä teiltä, mitä puheenjohtaja valtio aikoo tai aikooko se tehdä jotain tämän asian eteen Euroopan tasolla – ja pitäisikö myös maatalousministeriö ottaa tähän mukaan niin, että voidaan koordinoida toimet? Viimeinen kysymys vielä tähän loppuun. Tällä viikolla olemme saaneet komissiolta pyynnön, joka koski talidomiineja ja, ja tämän lääkkeen aiheuttamia uhreja, joita on jo paljon ja tämä lääke voi olla tuhoisa terveydelle ja korvauksia ei ole uhreille saatu vielä ja monet ovat jopa vammautuneet tämän vuoksi. Kyse on siis kansallisesta asiasta, mutta kun otetaan huomioon niin sanottu pehmeä lainsäädäntö ja kuinka me voimme vaikuttaa me seuraavan tasolla, haluaisin kysyä, aikooko puheenjohtajavaltio tehdä jotain tämän asian ja tämän lääketragedian selvittämiseksi. Kiitos. Thank you very much. Now... Kiitos. Ja nyt sitten puheenvuoro ministeri Mutsille, joka voi vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Cinq minutes, si j'ai bien compris. Kiitoksia. Katsotaanpa, ymmärsikö oikein kysymyksen. Yritän ainakin. Ensimmäinen kysymys liittyi yksilöllistettyyn lääketieteeseen. No ei minä tässä voi nyt ennakoida johtopäätöksiä, jotka joulukuun terveysministerineuvostossa saadaan, mutta toivon kuten tekin, että innovoivia hoitoja voitaisiin kliinisiin käytäntöihin ottaa mukaan. Ja voisin korostaa tässä esimerkiksi innovaatio, innovaatio palliatiivisten hoitojen tehokkuuden arviointia. Nyt tämä prosessi on hieman liian monimutkainen. Tässä ei esimerkiksi biopankissa ole tarpeeksi tehokkaasti eri tietoja tallennettu ja hoitojen kustannukset ovat erittäin korkeat, kuten te sanoittekin. Ja tämä luettelo voisi vain jatkua Tämä on hieman samansuuntaista kuin mitä ajateltiin Italian puheenjohtajuuskauden johtopäätöksissä, mutta tuleva puheenjohtajavaltio Alakoma tulee myös käsittelemään lääkkeiden, innovatiivisten lääkkeiden saatavuutta omalla puheenjohtajuuskaudellaan. Ja näin meillä on siis pitkäaikainen asian käsittely edessämme. Sitten hormonaalista toimintaa häiritsevät tekijät. Olen yhtä mieltä kanssani siitä, että on kirjallista toivia. Tässä täytyy nyt edetä määrittelemään ne kriteerit, jotka liittyvät näihin hormonaalisiin häiritsijöihin ja analysoida vaikutuksia tästä tuonne vuoteen 2016 eri toten glyfosaatin osalta. Me odotamme tässä who raporttia ja EFSAn uudelleen arviointia. Mm. Nanomateriaalit ja uuselintarvikkeet. Ensinnäkin onnittelemme teitä äänestystuloksesta kesäkuulta. Tuo äänestystuloshan on erittäin vahva viesti. Ja nyt me odotamme, että saamme aikaiseksi modernisoidun lainsäädäntökehityksen ja saadaan parempaa elintarvikkeiden turvallisuutta aikaiseksi. Pyytäisin, että ottaisitte huomioon tämän dynamiikan, joka saatiin aikaiseksi teidän äänestystuloksestanne. Ja me jatkamme tältä pohjalta puheenjohtajavaltiona toimimista. Elintarvikkeiden merkitseminen. Tästä puhuttiin kyllä jo ensimmäiselläkin keskustelukierroksellamme joulukuussa, joulukuun 2013 toukokuun 2015 välillä komissio on valmistellut kertomusta alkuperämaan velvoittavista merkinnöistä elintarvikkeissa. toten, kun on käytetty lihaa valmistusaineena mitä, mistä lihasta on kysymys, mistä se tulee ja niin edelleen. Ja sitten yhden ainoan tuotteen, valmistusaineen tuotteet ja tuotteet, joita ei ole jalostettu. Ja kun ajatellaan näitä tutkimuksia, joita on tehty, niin siellä todetaan, että alkuperän me, velvoittava merkitseminen on erittäin kallista ja komissio ei ole raporttiinsa tästä siis ottanut suositusta. No tämä nyt ei ole hyvä asia. Tiedätte, että viime, viiko, viime vuonna komissio on aloittanut keskustelut lihan alkuperämerkinnästä ruoassa ja jäsenvaltioilla on erittäin yhtenäinen näkemys nyt siitä, että täytyy saada velvoittavat merkinnät elintarvikkeisiin, joten komissio jo muutama viikko sitten esitti raportin myös muista elintarvikkeista ja ensimmäiset reaktiot jäsenvaltiota ovat olleet jo jälleen hyvin selkeitä, eli täytyy jakaa tietoa ja täytyy myös välttää lisäkustannuksia, joten vapaaehtoinen elintarvikkeiden alkuperän merkintä on mahdollista, kunhan se ei ole harhaanjohtavaa ja se on kuluttajien helposti käytettävissä. Kiitoksia oikein paljon. Nyt voimme päättää tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Haluamme kiittää ministeri Mutsia erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta ja kiitämme häntä tänne tulosta. Ja nyt jatkamme kokousta, koska meillä on myös muita asioita vielä käsiteltävänä. Kiitos. Very interesting. Yes. We... <laughs> Dear colleagues, We... Hyvät kollegat, meillä on vielä yksi kohta esityslistalla. Ja kyse on oma mietintö kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta. Esittelijä on kollegamme Gilles Barbarnon ja olemme saaneet 230 muutosehdotusta ennen kuin aloitamme annan puheenvuoron esittelijälle ja pyytäisin niitä, ja muistuttaisin niitä, jotka haluavat lähteä salista lähtemään tältä hiljaisesti, jotta kuulemme nyt esittelijän puheenvuoron tästä, näistä muutosehdotuksista. Hiljaisuutta, kiitos, me jatkamme työskentelyä. Jill, ole hyvä. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä Täällä valiokunnassa käytiin ensimmäisen kes, ensimmäinen keskustelu aiheesta 7. Eh, kesäkuuta ja silloin pystyin oman mietintöni COP21 tärkeimmät kysymykset eh, esitellä teille ja kuulla eh, ensimmäiset reaktiot teitä tämän jälkeen. Teillä on ollut mahdollisuus esittää tarkistuksia tähän mietintöön. 230 tarkistusta esitettiin 17.6. mennessä tässä on 12 SFTltä, 48 EPPltä, 26 Aldelta, 18 Vihreiltä, 17 tarkistusta sitoutumattomilta ja 14 EFTTltä ja 12 kuelta. Mietintö, jonka olen kirjoittanut, sen rajoitteena oli 8000 merkkiä, eli tämä on hyvin lyhyt. Ja tärkeää tässä on ilmastonmuutoksen torjunta. Itse olen esittänyt myös yhdessä oman ryhmäni kanssa tarkistuksia niin, että voimme yksityiskohtaisemmin puuttua seikkoihin, joita mietinnössäni on. Nämä tarkistukset liittyvät ensinnäkin metsien hävisämisen torjumiseen, Dohan pöytäkirjan ratifiointiin, ratkaisu esityslistan hyväksymiseen rinnakkain Pariisin kanssa niin, että osoitetaan missä määrin hallitukset ja kansalaisyhteiskunta ja muut toimijat ovat päättäväisesti siirtymässä kohti ilmastoystävällisempää politiikkaa ja sitten äh, tämä äh, hiilikiintiö ja ETS-kysymys, josta käsittelimme, äh, jota käsittelimme eilen. Tämä on myös mukana näissä tarkistuksissa. Ja lopuksi vielä sitten ilmastonmuutoksen torjuntatoimien rahoitus kysymykset. Jokaisella teistä on ollut mahdollisuus esittää näitä tarkistuksia. Ja haluaisin kiittää teitä jo tässä vaiheessa ja kiittäisin varjoesittelijöitä Envi valiokunnan nimissä näistä tarkistuksista. Ja sanoisin jo nyt, että suurin osa näistä tarkistuksista tuo todellista lisäarvoa kirjoittamani mietintöön. Olen iloinen voidessani todeta, että meidän kantamme ovat lähellä toisiaan ja olen myös vakuuttunut siitä, että nopeasti me löydämme kyllä kompromisseja eri kannoista eri asioista. Tässä on useita seikkoja, joihin haluaisin vielä toisessa puheenvuorossa niin sitten myöhemmin puuttua, mutta nyt puheenjohtaja pyytäisin, että antaisi sitten puheenvuoron varjoesittelijöille niin, että he voivat myös omista tarkistuksensa puhua. Kiitoksia. Ensimmäisenä EPPn edustaja. Olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin sanoa heti alussa että keskustelu Pariisista on ollut hyvin asiallista ja kollegiaalista, koska olen kyllä kokenut aivan muutakin, joten herra esittelijä, minuakin miellyttää se, että jos en välttämättä ole kaikista luvuista yhtä mieltä, kyllä tavoiteltiin hukkaan tähtiäkin, mutta haluaisin kuitenkin aluksi sanoa, että me varmastikin tulemme löytämään järkevän tien – sillä voin vain toistaa, hyvät naiset ja herrat, me olemme voimakkaita vain, jos toimimme yhdessä. Ja jos me yhdessä komission kanssa vielä toimimme, on olemassa tiettyjä eroja luvuissa, se on selvää, mutta jos me otamme esille 500 miljoonaa jalossa ja myötisessä hengessä, sillä on vaikutusta. Ja ehkä pitäisi vielä saada joitakin kiistoja sisäistä kysymyksistä, jotka liittyvät hiilidioksidin ja uusiutuva energiatavoitteet ja energiatehokkuus, ne ovat kyllä tärkeitä. Ja minulla on ongelmia tietysti tässä oman Rimerkin kanssa, mutta tässä tapauksessa sanoisin, että kansainvälisellä parketilla eurooppalaisen kansainvälisestikin kestävän paketin esittely on se, mitä se pyrkii tekemään. Ja muutama vuosi sitten jo olimme hiukan edellä aikaamme, eikä kukaan katsonut meidän suuntaamme, koska olimme hiukan irtautuneet käytännön elämästä, mutta uskoakseni tällä kertaa nyt saamme asiat paremmin järjestykseen. Ja olikin iloinen siitä, että kuten esittelijä jo totesi, me voimme sopia arvoista, jotka ovat esitettävissä, ja komissio ja jäsenvaltiotkin varmasti voisivat olla näiden lukujen takana. Sitten vielä rahoituksesta jotakin, koska siinäkin olemme olleet aika ajoin hyvin sinisilmäisiä. Olemme varmastikin nyt oppineet ja on jo päätettykin, että eivät pelkästään teollisuusmaat joudu maksamaan, vaan myös ne kehitysmaat, jotka eivät enää ole mitään kehitysmaita, joita ei voi kehitysmaiksi lukea. Esimerkiksi Saudi-Arabia, kyllä mm, niillä rahaa riittää, joten miksi tässä kysymyksessä Saudi-Arabiaa pitäisi pitää kehitysmaana, eikä Kiinakaan ole mikään kehitysmaa enää. Meidän pitäisi löytää enemmän hartioita jakamaan taakkaa niin, että saamme tukea omissa maissamme. En tiedä, mikä tilanne on teillä. Siellä on kaksi ranskalaista. Mikä on tilanne teidän maassanne, mutta minun maassani on vaikea saada väestöltä tukea tällaisille rahoitushankkeille. Ja siksi koko hiilidioksidipolitiikassa pitäisi löytää enemmän hartioita, jotka kantavat asiaa. Tässä täytyy minunkin ammattikuntani tehdä oma panoksensa. Tästä heille jo puhuimme. Olen toiveikas sen suhteen, että rahoituksen taakka saadaan paremmin jaettua. Ja sanoisinkin, että ei pidä uskoa, että valtiot yksin hoitavat kaiken. Minulla on omia kokemuksiani kun Saksa jälleen yhdistyi, silloin me sanoimme, että Saksan liittotasavalta kyllä hoitaa kaiken. Hyvät naiset herrat, ilman yksityistä pääomaa ei tällaisia asioita voida hoitaa, mutta se vaatii sitä, että on selkeät valvottavat säännöt, jotka ovat tiukat, eikä mitään ryöstöritarien toimintaa, mutta ilman yksityistä rahaa se ei onnistu. Ja Tämä pitää hoitaa markkinatalouden hengessä, luota kovasti liberaaleihin, pitää hoitaa tämä markkinatalouden kriteereillä. Näin pitkälle me ollaan kaikki vielä päässeet, mutta tarvitaan uutta tiekarttaa ja tuolla tuo tiekartta on se, minkä parissa voimme tehdä työtä. Esittelijä on tehnyt mielenkiintoisen esityksen, joka on tämä transaktiovero. No Euroopassa sitä ei vielä kaikkialla ole otettu käyttöön, eikä sitä otetakaan käyttöön kaikkialla ja erinäistä syistä ei tule olemaan mitään eurooppalaista säädöstä. Jossakin vaiheessa tämä romahtaa. Minusta meidän pitää ymmärtää, vaikka koimmekin myöntätuntoa yhteisöllisiin veroihin tässä kysymyksessä, se ei ole mikään abstrakti ajatus. Mutta jäsenvaltiot eivät varmastikaan kerää veroa, joka automaattisesti käytetään ilmastotoimiin. Tämä tulee kaatumaan jo periaatteellisista syistä. Näin, että oma maanikin tulisi asettumaan tätä vastaan. Tämä on asia, jossa meidän pitää etsiä hiukan mielikuvituksellisimpia ratkaisuja, mutta on hyvä käydä asiasta keskustelua. Ja siksi esittelijä, minä olen täynnä toivoa. Ja vielä lopuksi, olen iloinen siitä, että G7 hyvin innokkaasti tarttui tähän kysymykseen. Ja oman puolueeni puolesta voisin sanoa, voisin sanoa, että kyllähän myöskin pyhä isäkin otti asiaan myönteisesti kantaa, ja kyllä sen pitää saada ne liikkeelle, jotka vielä eivät ole, ole päättäväisiä, että hekin aktiivisesti ajaisivat näitä kysymyksiä. Now, Mr. Gerbrandi. Kiitoksia, ja seuraava puhe, olkaa hyvä. Mr. Chairman and... Kiitos puheenjohtaja. Haluan aluksi kiittää sekä esittelijää että jäsen Florencia panoksesta tähän keskusteluun nyt tähän mennessä. Ja yhteys, tämä viittaus Paaviin oli, oli hyvä viittaus ryhmän. Kiitoksia. Puheenjohtaja, täytyy sanoa, että minä näen paljon myönteistä kehitystä nyt Pariisin edellä. G7 tässä mainittiin ja se oli hyvä osoitus Angela Merkelin johtajuudesta. Se oli mielestäni erittäin tärkeä, tärkeä kannanotto ennen Pariisia. No sitten Kiina. Kiina vihdoinkin näyttää kantavan vastuunsa ilmastoasiassa. G77 on tästä esimerkki, ja myöskin se, miten Kiina pyrkii nopeammin etenemään ilmastoasioissa verrattuna aikaisempaan kehitykseen. Ei, emme saa kuitenkaan aliarvioida, emme saa tosiaankaan aliarvioida Kiinan toimia. Haluaisin korostaa muutamia elementtejä tässä omassa asiakirjassamme. Ensinnäkin metsien suojelu, se on mainittu Aikaisemmissa keskusteluissa se mainittiin myöskin varjoesittelyiden kokouksessa tällä viikolla. Olen nähnyt tarkistuksia eri tahoilta koskien tätä asiaa ja mielestäni olisi hyvä, jos me löytäisimme vahvan kannanoton tässä asiassa. Olen itsekin tehnyt tarkistuksen yhdessä kollegan kanssa ja toivon, että voimme löytää vahvan toimivan kompromissin. Toinen asia, jota haluaisin painottaa, on rahoituskyky tässä maailman ilmastopolitiikassa. Olen täysin samaa mieltä siitä, että eh, julkisen rahoituksen saaminen on erittäin vaikeaa, vaikka se onkin mielestäni välttämätöntä, että tätä tukea tulisi maailman rikkaimmilta tahoilta. Ja hiilimarkkinat olisivat yksi keino, jotta voitaisiin sitten rahoittaa ilmastonmuutokseen sopeutumista. Olen nähnyt useita tarkistuksia EPPltä ja muiltakin, jotka koskevat asiaa. Olisi hyvä, jos me löytäisimme kompromissin myös rahoitusasiassa. Kolmas asia, jota haluaisin vielä painottaa, on se, että me edelleenkin käytämme julkisia varoja hiiliviennin tukemiseen ja vienti kohdistuu esimerkiksi Kiinaan ja muihin maihin ja me siis käytämme julkisia varoja näihin investointeihin ja tämä on yksi asia, johon me voisimme, jota me voisimme käsitellä erittäin huolella. Ja lopuksi vielä, hyvä puheenjohtaja, täällä on tarkistuksia myös, jotka koskevat sitä, mitä pitäisi tehdä nyt vuoteen 2020 mennessä. Mielestäni ei pitäisi nyt puhua tavoitteen, tavoitteesta vuodelle 2020, vaan pitäisi pyytää, kehottaa komissiota tiedottamaan muuta maailmaa niistä saavutuksista, joita me Euroopassa voimme saavuttaa, jotka ylittävätkin tavoitteet vuodelle 2020. Se on tärkeä poliittinen viesti, eli siis se, että me saatamme ylittääkin omat tavoitteemme vuodelle 2020. Se olisi vahva viesti muulle maailmalle ja osoittaisi, että me teemme enemmän kuin mitä me olimme edes luvanneet tehdä. Tässä kaikki, hyvä puheenjohtaja, ja odotan innolla yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelyiden kanssa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ja sen Chavos seuraavaksi. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta luonnoksesta, joka nyt on käsissä. On helppo jatkaa työtä tekstin pohjalta, joka sisältää tärkeimmät kysymykset, jotka siihen pitäisikin sisällyttää. Ennen kuin puhun yksityiskohdista, haluaisin hiukan korostaa sitä, mikä on mahdollinen tavoite, joka tällä mietinnöllä voisi olla. Uskon, että tietysti neuvottelut ja sopimukset ja yksityiskohdat ovat asia, jotka tapahtuvat Pariisin kokouksessa vuoden lopulla. Mitä Euroopan parlamentti nyt voi tehdä, on lähettää voimakas viesti komissiolle kaikille neuvotteluosapuolille siitä, miten Euroopan parlamentti näkee ilmastonmuutoskysymyksen ja mitä odotetaan Pariisin ilmastokokouksesta. Minusta on hyvin tärkeää todeta, että Euroopan parlamentti aina on ollut edelläkulkija ilmastokysymyksissä Euroopan toimielimissä. Ja minusta meidän täytyisi pysyä tällä samalla linjalla mukaan ottaen luvut, tavoitteet tässä mietinnössä, jotka lähettävät todellakin voimakkaan viestin neuvottelijakumppaneille komissiossa ja Euroopan ulko, unionin ulkopuolella. Tältä kanta katsottuna uskonkin, että mietintö sisältää hyviä ehdotuksia ja varjoistelijat ovatkin jo maininneet myös jotakin tärkeitä kysymyksiä, jotka toivottavasti sisällytetään lopulliseen mietintöön. Ja on hyvää yhteistyötä, voin sanoa tämän ensimmäisen varjoistelijakokouksen jälkeen, joten useimmat ehdotukset, joita varjoistelijat tekevät, niitä ne tullaan hyväksymään, niitä tukevat useimmat poliittiset ryhmät. Kuitenkin haluaisin korostaa kolmea tärkeää asiaa. Ensimmäinen niistä on kysymys, joka liittyy siihen, että mitä tavoitteet todella sisällytetään tähän mietintöön. Mikä EUlla tällä hetkellä on tavoitteena? Luvut, ne eivät ole riittäviä, jotta ilmastonmuutos pysyisi alle kahden asteen tason. Jos halutaan säilyttää planeetta kahden asteen muutoksen siedettävissä rajoissa, tarvitaan kunnianhimoisempi sopimus Pariisissa. Se on verrattuna siihen, mitä tähän mennessä on julkaistu. Joten uskoakseni parlamentin rooli on, rooli on korottaa kunnianhimon tasoa sekä EUn että kumppaneiden taholla. Tärkeää on myös viedä eteenpäin tätä hiilestä irtautumista. Siitä oli puhetta jo päätösohjelmissa, jotka hyväksyttiin ennen Varsovan ja Liman kokouksia. Täytyisi välttää sitä, että tässä pyritään siihen, että tuo, vähentäisiin tukea fossiilisille polttoaineille ja niin edelleen asteittain. Nyt meillä on fyysinen ongelma, joka liittyy ilmastonmuutokseen, mutta samaan aikaan kun pyrimme ratkaisemaan tätä ilmastonmuutoksen ongelmaa, me emme voi olla ottamatta huomioon alkuperäisten kansojen oikeuksia ja paikallisten yhteisöjen oikeuksia kautta maailman. Meidän täytyy välttää sitä, että ilmastotoimet johtaisivat uuden tyyppiseen kolonialistiseen toimintaan. Meidän täytyy ottaa sellaisia ilmastotoimia käyttöön, jotka ovat huomioon ihmisoikeudet, alkuperäiskansojen oikeudet, sukupuolten tasa-arvon ja niin edelleen. Meidän täytyy siis tukea kehittyviä maita sopeutumistoimissa, jotka perustuvat käytännöllisiin perinteisiin ja kansallis, myöskin alkuperäiskansojen perinteisiin ja oikeuksiin. Täällä puhuttiin, Herr Brandi puhui siitä, että rahoituskysymys on tärkeä kysymys. Se tulee olemaan tuollakin kaikkein tärkein keskustelu Pariisissa, miten tämä rahoittaminen tapahtuu. Me tarvitsemme uskottavan rahoituspaketin. Meidän täytyy, täytyy ajatella tilannetta jaksoa ennen vuotta 2020 ja sen jälkeen pitää saada aikaan myöskin toimintaa kehittyvissä maissa – ja on huolehtava siitä, että innovatiivinen rahoitus tulee toimimaan. Ja lopuksi vielä eilen meillä oli herra Arias Kanjete täällä valiokunnassa. kävi mielenkiintoista keskustelua säästökauppajärjestelmästä. Ja haluaisin sanoa, että on yhtä mieltä herra Brandin kanssa siitä, että Euroopan unionilla jo on rahat ilmastotoimiin mutta rahoja vain ei käytetä näihin toimiin. ETS-tulot, kaikki ilmastotulot, sataprosenttisesti ne pitäisi osoittaa ilmastotoimiin. Muuten me emme voi olla uskottavia Pariisissa. Thank you very much. And now Mr. Fronte. Kiitoksia sitten jäsenä Fronten. Grazie Presidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle. Olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että tästä asiasta on yleinen yhteisymmärrys. Tavoitteet ovat niin tärkeitä ja asia on niin tärkeä ja pitää meidät kiireisenä nyt parin kuukauden ajan tässä Pariisia odotellessa. Tavoitteista ollaan samaa mieltä ja ajatuksista ollaan samaa mieltä nyt Pariisin kokousta edellä. Me olemme tehneet tarkistuksia, jotka haluaisimme otettavan huomioon. Olemme keskustelleet niitä varjoesittelyiden kanssa, olemme esittäneet niitä. Yksi asia, jonka kollega otti juuri esille, vaikka tavoitteet ja sitoumukset täällä Euroopassa – ja onneksi myös muissa tärkeissä maissa, kuten Kiinassa ja Yhdysvalloissa, olisivatkin, täyttyisivätkin, emme koskaan pysty kuitenkaan saavuttamaan enintään kahden celsiusasteen lämpötilarajaa, ja näiden tavoitteiden saavuttaminen on jo vaikeaa, ja kuten sanottiin, että Eurooppa Euroopan täytyy jatkaa toimiaan ja toimia edelläkävijänä niin, että myös muut maat muilla mantereilla noudattaisivat meidän esimerkkiämme. Meidän täytyy panostaa vielä enemmän tähän kuin mitä olemme sitoutuneet tekemään. Olemme tehneet tärkeitä tarkistuksia, jotka ovat näillä linjoilla ja koskevat myös maailman väestön lisääntymistä, mikä täytyy ottaa myöskin huomioon, sillä väestön kasvutahti on pelottava. 11 miljardia ihmistä olisi jo 2100 vuonna ja meidän täytyy pyrkiä saavuttamaan omat tavoitteemme. Meidän on otettava huomioon, tai olemme tässä tavoitteessa ottaneet huomioon nykyisen väestömäärän, mutta on otettava huomioon, että energian kysyntä kasvaa merkittävästi, kun väestömäärä kasvaa ja myöskin toivottavasti tämän väestön vauraus tulee kasvamaan, mikä vaikuttaa energian kysyntään. No äh, sitten tässä mietinnössä täytyy ottaa huomioon myös muut ilmastonäkökohdat. Täytyy sitoutua erityisesti toimiin, joilla pyritään lieventämään myös ihmisten liikkumista eh, niin, että se vaikuttaa ilmastoon haitallisesti. Pariisin kokoukselta odotamme taloudellista sitoumusta sitä, että taloudellisia resursseja panostettaisiin tähän niin, että suurimmat panostajat olisivat eh, rikkaimmat maat ja ne, jotka enemmän aiheuttavat päästöjä nämä maat, jotka haluavat nyt kasvaa ja me pyydämme, että ne kasvaisivat kestävästi. On siis oikein, että näitä maita myöskin kannustetaan siinä, että ne ryhtyvät lisätoimiin myös meidän omien syntiemme vuoksi, koska me emme ole välttämättä itse kasvaneet aina niin kestävästi. No sitten uudet teknologiat, uusiutuvaa energiaa. Tässä asiassa olemme ehkä hieman pysähtyneet, olemme jääneet nyt näihin teknologioihin, jotka ovat jo olemassa, mutta niitäkään ei ole vielä riittävästi otettu käyttöön kaikkialla. On kuitenkin maita esimerkiksi lähi jotka ovat suuria öljyn viejämaita, ja ne sanovat, että kun meillä ei sitten enää ole öljyä vientiin, niin se ei ole ongelma, koska me voimme sitten viedä uusiutuvia energiateknologioita. Niihin nämä maat panostavat nyt voimakkaasti niin, että meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että me itse olisimme uusiutuvien teknologioiden edelläkävijöitä. No sitten ETS-järjestelmästä, päästökauppajärjestelmästä me olemme tehneet tarkistuksia myöskin energiaunioni mietintöön tästä asiasta. Meidän pitäisi muuttaa järjestelmää. Se ei ole toiminut, se ei ole johtanut päästöjen vähenemiseen eikä energiankulutuksen vähenemiseen. Eli meidän täytyy tarkastella, harkita vaihtoehtoista järjestelmää, sillä tämä päästökauppajärjestelmä ei muutu. Sitä muuttamalla tilanne ei välttämättä parane. Meidän täytyy kokeilla jotain uutta. Viimeinen kohta vielä. Meidän täytyy siis asettaa nämä tavoitteet, joille täytyy asettaa määräajat mutta on myös tärkeää, että Euroopan unioni ja jäsenvaltiot myöskin laatisivat tarkan aikataulun näistä tavoitteista niin, että voidaan aika ajoin myöskin tarkistaa, onko tavoitteiden edistymisessä edetty. Kiitos. Kiitos. Sitten jäsenkostete. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin kiitän esittelijä hänen tekemästänsä työstä. Monia asioita täällä on jo sanottukin, joten pyrin nyt korostamaan sellaisia seikkoja, joista meillä on hieman ehkä erimielisyyksiä. COP21 täytyy konkreettisesti antaa tukensa vähähiiliselle uudelle teknologialle identifioimalla sitä ja helpottamalla investointeja näihin teknologioihin. Yritykset, jotka näitä teknologioita kehittävät, niillä täytyy olla selkeä rooli. Ja näin ollen näiden yritysten täytyy olla mukana tässä tulevassa keskustelussa suuressa ilmastokokouksessa Pariisissa. Olen esittänytkin muutamia tarkistuksia tästä asiasta useampien kollegojen kanssa, niin että pystyisimme korostaa, korostamaan sitä, että täytyy rohkaista investointeihin ja yritysten täytyy tutkia hiilen käytön vähentämisestä. Tämän lisäksi täytyy myös saada pääomaa yksityissektorilta. Nämä ovat asioita, jotka täytyy ottaa ratkaisuesityslistalle mukaan. Tässä on paljon ponnisteltu jo asioiden suhteen, mutta nyt täytyy toimia hyvin realistisesti ja käytännönläheisesti. Me olemme eurooppalaisella tasolla määritelleet tavoitteemme vuodelle 2030. Jotkut haluavat mennä vielä pitemmällekin, ehdottaa esimerkiksi 50 prosentin päästövähennystavoitetta, mutta mielestäni meidän pitäisi pystyä pitämään kiinni näkyvyydestämme ja ajatella myös yrityksiä, jotka sitoutamme silloin, kun määrittelemme tavoitteitamme. Paras tapa ed- menestyä COP21 kokouksessa Pariisissa on se, että me olemme niin kunnianhimoisia kuin myös hyvinkin käytännönläheisiä. Tätä halusin tässä tuoda vielä esille puheenvuorossa. Thank you very much. And now... Kiitoksia. sen tornana seuraavaksi. President, vous m'avez oublié, mais vous êtes pardonné. Niin, kiitos puheenjohtaja. Te melkein unohditte minut. Kiitän esittelijä äh, mietinnöstä. Tämä äh, aihe on tämän vuosisadan suuri haaste. Tämä osoittaa sen, että olemme yhteiskunnallisen ja elämäntapaan liittyvän kysymyksen edessä, joka liittyy myös ympäristöön. Tässä tarvitaan nyt parempaa viestintää ennen COP21, kunnioittaen täysin teidän työtäne hyvä esittelijä, mutta minä sanon kyllä, että tässä ollaan hieman samalla tiellä kuin 2009 Kööpenhaminan ilmastokokouksen edessä. Uskotte, että saatte Yhdysvallat ja Kiinan mukaan? Mä no, pelkäänpä, että ette. Minä en haluaisi pakottaa muille maailman maille sopimusta ja kiristää niitä allekirjoittamaan sopimusta. Todellinen aihe menee saman suuntaan kuin ryhmäni nimissä esittäväni tarkistukset, eli poliittinen ja taloudellinen kieli, jonka pohjalle meidän täytyy rakentaa tämä ilmastonmuutoksen torjuntapolitiikkamme. Meidän täytyy hyödyntää olemassa olevia järjestelmiä, mutta ne ovat edelleen riittämättömiä. Miksi? Sen takia, että EU on merkittävästi vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjensä ja kehitysmaat tulevat pian ö, päästämään ilmaan saman verran kasvihuonekaasupäästöjä kuin me pystymme päästämään. Nämä kehitysmaat ovat nyt nousemassa taloudellisesti ja on aivan normaalia, että ö, siellä päästöt kasvavat. Toiseksikin nämä kehitysmaat eivät ole päättäneet panna täytäntöön saastumista estävää politiikkaa tämän politiikan täytäntöpano olisi paljon tärkeämpää kuin pelkkien päästörajojen asettaminen. Mitä enemmän me katsomme taloutta suuryritysten näkökulmasta, sitä suurempia vaaroja meillä on. Me emme tarvitse niinkään maailmanlaajuista sääntelyä kuin alueellista ja mannerten sisäistä ö, sääntelyä olen iloinen EPPn kommentista, joka liittyy pahaviin. EPPn EPPssä toivottavasti myös otetaan muistakin asioista vastaavanlaisia kantoja, kun esimerkiksi ajatellen tässä perhepolitiikkaa ja kirkollista, kirkollisia kysymyksiä. Kiitoksia jäsen Talli. Chair, un nibda billi nirringrazzja Kiitoksia. Haluan kiittää esittelijä tästä mietinnöstä. Hän otti huomioon monia näkökohtia, jotka on todellakin otettava huomioon COP21 kokouksessa, jos halutaan päästä tuloksiin. Olen samaa mieltä siitä, että meillä on nyt mahdollisuus te eh, vaikuttaa asioihin, mutta eh, minusta meidän täytyy kuitenkin myös neuvotella niin, että me voimme kaikille sidosryhmille antaa merkittävän viestin, että me olemme kulkemassa kohti vähähiilistä taloutta. Haluan keskittyä puheenvuorossani neljään kohtaan, jotka liittyvät tarkistuksiin, jotka olen jättänyt. Eh, kuljetukset, Kuljetukset aiheuttavat toiseksi eniten hiilidioksidipäästöjä, joten me tarvitsemme paljon menettelyjä päästöjen vähentämiseksi kuljetusalalla. Ja olen tässä samaa mieltä esittelijän kanssa siinä, mitä hän sanoo siitä paineesta, joka meidän täytyy isän ja imon suuntaan toteuttaa. Meidän täytyy huomioida, että on monia alueita ja maita, jotka asettavat ovat määritelleet hinnan hiilidioksidipäästöille ja on siis tällainen järjestelmä, jonka kautta me voimme luoda maailmanlaajuiset hiilimarkkinat. Jos me kaikki nämä markkinat yhdistämme, me voimme toimia kustannustehokkaammin ja ilmastotoimintamme on parempaa. Sitten sopeutuminen. Me voimme toimia kilpailukykyisemmin elintarvike- ja vesialalla ja tämä on yksi niistä syistä, joiden vuoksi ihmiset siirtyvät paikasta toiseen. Tällä on siis kielteinen vaikutus ilmastonmuutokseen ja ilmas, pitäisi varmistaa siis kestävä kehitys. Kollegani tietävät, että minä todellakin uskon eh, sopeutumiseen ja siihen, että eh, että muuttoliike ja ilmasto kulkevat käsikädessä ja meidän täytyy sen takia puuttua näihin ongelmiin ruohonjuuritasolla. Sitten lopuksi meidän täytyy toteuttaa myös toimia meriympäristössä. Tämä on hyvin tärkeä asia. Meidän täytyy ottaa huomioon se, että meidän pitää vähentää kielteiset vaikutukset meriin, jotta meriympäristömme pystyy kehittymään kestävällä tavalla, sillä sekin vaikuttaa ilmastoon. Kiitoksia. Thank you very much. Ivo. Kiitoksia. Jäsenbelet. Much, uh, <clears throat> chairman, uh... Kiitos puheenjohtaja. En aio toistaa, mitä täällä jo on sanottu. Olen seurannut herra Parnjoon mietintöä myöskin liikennevaliokunnassa, jossa on ollut varjoesittelijänä pari pääkommenttia. Ensinnäkin, mitä tulee siihen, mitä Karhans Florence sanoi, eh, hän on kaikkein kokenein eh, jäsen silloin, kun me puhumme tällaisista konferensseista, joten olen valmis uskomaan häntä. Tärkeää on, että menemme Pariisiin niin, että on laajaa tukea tärkeimmiltä poliittisilta ryhmiltä – ei mitään tavallista enemmistöä paljon mietinnölle, vaan tarkoitus olisi pyrkiä saamaan tärkeimmät demokraattiset poliittiset ryhmät sen taakse, koska on mentävä Pariisiin yhdellä äänellä välttäen sitä, että, että nostaa rimalian korkealle. Aina voi olla kunnianhimoinen, mutta Pariisin tulos, jos se on se, että Euroopan tavoitteet tulee 2030 olisivat Pariisin tulos, se olisi jo suuri menestys. Pelkään hiukan sitä, että jos asetamme riman vielä korkeammalle, menemme Pariisiin jakautuneina, mikä ei olisi hyvä ajatus. Toinen asia liikennevalikunnasta, Muutkin kollegat ovat jo puhuneet siitä, ja Rovan Alikin viittasi niihin ponnisteluihin, joihin pitäisi ryhtyä merenkulun sektorilla ilmaliikenteessä. Mietinnössä kohdassa 10 tämä on herra Parnio, ja me täytyy pyytää, että otatte huomioon ehdotukset, jotka ovat tulleet liikennevaliokunnasta. Pitäisi muuttaa hiukan kohtaa 10. Siellä on hyviä ehdotuksia. Ja sitten äh, kaikki ehdotukset, joita on tehty liikennesektorilla, jotka liittyvät sähköistämistä – ja akkujärjestelmiä ja muita. Uskon, että liikennevaliokunnassa tulee hyviä ehdotuksia, jotka koskevat tätä asiaa ja uskon, että voisimme olla optimistisia. Kiitos. Thank you, Ivo, also for... Kiitoksia Ivo ja kiitokset siitä, että muistutitte tästä kokemuksestamme 52. Ja nyt seuraavaksi ja se Kiitos puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että olenkin nähnyt vähemmän puheenjohtajuuksia kuin edellinen puhuja, mutta vielä pääsen ehkä tähän saavutukseen. No, on hyvä, että mainittiin myöskin kuljetusta koskeva mietintö ja tuen täysin edellistä puhujaa siitä, että kyse on hyvästä mietinnöstä, jossa mainitaan ilmasto, ilmailu ja merenkulkuala ja myöskin nämä tarkistukset varmasti parantavat tätä mietintöä. Muutama lisäys vielä tähän keskusteluun. Ensinnäkin se, mitä EPP sanoi, että meidän täytyy olla yhtenäisiä, yksi iso ryhmä. Ja sitten kuitenkin se laatii oman toivellistansa ja kaikki muiden pitäisi yhtyä tähän mielipiteeseen. No hyvä taktiikka, minäkin tekisin niin, jos olisi teidän kengissänne ja siis eh, se on hyvä taktiikka, mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa, että eh, tässä tarvitaan kuitenkin neuvoston yksimielisyys. Meillä on 28 valtion päämiestä, jotka allekirjoittavat tämän. Jos parlamentti nyt sanoo, että, että tämä on meidän yhtenäinen kantamme, en usko, että me kuitenkaan edustamme EUn kansalaisten näkemyksiä. Eli Eh, haluaisin välttää, että olemme nyt neuvoston toinen sihteeristä tässä asiassa. Komissiohan on jo neuvoston sihteeristä, joten ei me nyt ryhdytä sihteeristöksi neuvostolle. Kyllä me varmasti pystymme pääsemään parempiin asemiin. Eh, kollegani, joka valitettavasti lähti pois, sanoi, että me emme eh, voi vain keskittyä tavoitteisiin vuoteen 2020 mennessä. En tiedä, mistä hän tämän nyt veti, mutta haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että EUhan on jo vähentänyt vuoteen 2020 mennessä jo paljon tavoitteemme yli päästöjä ja meidän täytyy ottaa tämä esille Pariisissa ja tämän vuoksi meillä on juuri päästökauppajärjestelmässä nämä poikkeukset. Ja nyt komissio sitten ehdottaa sitä, että, että nämä jakamattomat poikkeukset eh, kompensoitaisiin sillä tavalla, että tavoitteiden ylitys voitaisiin ottaa huomioon vuonna 2020 jälkeen. Tämä on se keskustelu, jota nyt käydään, ja minä sanoisin, että olisi hyvä, jos parlamentti suhtautuisi kriittisemmin tähän asiaan, ja olen täysin samaa mieltä esittelijän ehdotuksen kanssa siitä, että voisimme osoittaa, että on olemassa ihmisiä, jotka ymmärtävät myös näitä lukuja ja me voisimme sanoa, että me voisimme olla, me voisimme olla tavoitteissamme hieman kunnianhimoisempia. Ja tietysti olen EPVn kanssa samaa mieltä siitä, että olisi hyvä, että kaikki olisivat näiden tavoitteiden takana, joten kannustan EPVtä tulemaan meidän luoksemme ja ehdottamaan näitä tavoitteita. Kysehän on juuri yhdentymisestä molempien osapuolten täytyy liikkua kannassaan. Ja äh, nyt näen jo, kuinka kaikki, kaikki yhtyvät tähän kaikella pitkällä kokemuksella. No sitten vielä muutama sana rahoituksesta. Äh, mielestäni ensisijaisen tärkeää rahoituksessa on se, että olemme konkreettisia, me teemme konkreettisia rahoitusta koskevia ehdotuksia. Aina kun tämä asia otetaan esille, painotetaan kuinka tärkeä rahoitus on, mutta meidän pitää ehdotuksissamme olla konkreettisia. Äh, sanotaan, että käytetään, mitä tuloja halutaan käyttää ilmaston edistämiseen. Varmistetaan, että kun ilmailu- ja merikulkuala myöskin tekevät jotain tämän asian eteen, niin ne myös edistävät vihreitä äm, toimenpiteitä. Me tarvitsemme ilmastorahastoon suuria panostuksia, jotta me voimme Pariisissa päästä tuloksiin. Ja toivon, että me yhdessä pääsemme tuloksiin. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ja viimeinen jäsen Switsen. Lijepo. Najprije se želim zahvaliti gospodinu Parnjeu na jako dobrom izvješću. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijä Parnjota loistavasta mietinnöstä. Minäkin olin Afetin lausunnon laatijana. Mitä näkemyksiä meillä tästä nyt oli? No, me saimme joitakin ehdotuksia me olemme tehneet joitakin ehdotuksia, ne me teille muutaman päivän kuluttua. Olemme saaneet myös kompromissit, ne vaikuttavat meistä hyvin myönteisiltä, mutta tämä uusi luku, jossa puhutaan ilmastodiplomatiasta on mielestäni äärimmäisen tärkeä. Ja koska lausunnossa me korostamme tätä aihetta, niin toivoisimme, että ottaisitte tämän mukaan mietintöönne. Ja meidän mielestämme tässä Euroopan ulkoasian hallinnolla täytyy myös olla merkittävä rooli ilmastopolitiikassa. Äsken puhuttiin Angela Merkelin ja Paavin johtajuudesta. No tämä kaikki kuuluu ilmastodiplomatiaan. Toivon, että te vastu, vahvistaisitte omassa mietinnössänne tätä osiota. Haluaisin myös olla sitä mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka sanovat, että meidän täytyy puhua Pariisissa yhdellä ainoalla äänellä, toimia siellä yhtenäisesti. Meidän täytyy olla yhtä lailla, meidän täytyy olla niin kunnianhimoisia kuin käytännönläheisiäkin. Meidän täytyy pitää kiinni teollisuuden kilpailukyvystä ja yhdistää tämä kuitenkin kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Kaikki jaamme tämän kannan. Minä en vastusta tavoitteita, mutta niitä täytyy olla hyvässä tasapainossa keskenään. Eräs seikka, josta haluaisin vielä puhua, jota en ole kuullut kenenkään tänään kommentoivan, eli TTIP-sopimus. E Tiedän, että se ei ole mukana tässä mietinnössä, mutta vuoden loppuun mennessä se tulee olemaan varmasti osa tätä sopimusta. Ja meidän tarkistus, tarkistusesityksessämme olemme tuoneet mukaan esille myöskin sen, että TTIP otettaisiin mukaan, kun käsitellään tätä mietintöä. Minä toivon näiden tarkistusten kautta, että otat sen mukaan tekstiinne. Sitten kehitysmaat ja ilmastopolitiikan rahoitus. Aivan liian helposti me puhumme tässä kehitysmaista. Emme puhu Saudi-Arabiasta tai muista hyvin rikkaista maista. En tiedä, missä määrin nämä, nyt, nämä maat nyt voisivat olla kehitysmaista. Olen yhtä mieltä kollega Florensin kanssa, joka sanoi, että terminologia täytyy muuttaa. Olen myös yhtä mieltä siitä, että se, ne rahat, joita ne voitot, joita tulee ETS, niitä täytyy käyttää nimenomaan ilmastopolitiikan, ilmastopolitiikkaan. Kiitoksia. Nyt pyytäisin komission edustajaa herra Wemeriä ilmaisemaan kantansa tästä mietinnöstä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja, että saamme mahdollisuuden kommentoida asioita. Mekin näkisimme, että tässä kokonaisuudessa on kysymys myönteisestä kehityksestä ja tästä, miten ollaan menossa kohti tätä Pariisin konferenssia. Ja haluaisin myöskin mainita, että Euroopan unioni ja Kiina niin yhteinen julkilausuma ilmastonmuutoksesta hyväksyttiin 29. kesäkuuta. Se oli yksi esimerkki. Asiasta odotamme nyt myönteisiä tuloksia Rahoitus, konferenssi käsittelee rahoitusta kehitykselle. Ja on monia muitakin myönteisiä tapahtumia, jotka ovat nyt johtamassa kohti Pariisia. Ja uskoakseni tarkistukset, joista täällä keskustellaan, myöskin auttavat tekemään tästä mietinnöstä yhden elementin, jolla saadaan tällaista myönteistä liikettä kohti Pariisia. On tärkeää, että Euroopan parlamentilla on selkeä kanta ja että se mahdollistaa sen, että EU voi puhua yhdellä äänellä. Ja tässä mielessä näemme paljon lähentymistä mietinnön ja siinä muodossa, kun se on syntymässä EUn kannan välillä. Ja me voisimme ehkä rohkaista vielä yhdessä asiassa, että olisi syytä korostaa erityisesti avoimuutta ja tilivelvollisuutta Euroopan Pariisin sopimuksen osalta, jotka ovat avainasioita ajatellen sitä, miten uskottava tästä sopimuksesta tulee, ja niitä ei pidä poliittisesti aliarvioida. Haluaisin myös muistuttaa siitä, että ehkä kansainvälisten neuvottelujen kannalta – mietintölle paras paikka asettaa kyseenalaiseksi tavoitteita vuoden 2030 osalta, joten jossa vältettäisiin tämän keskustelun avaamista. Meidän täytyy käydä sisäiset keskustelut sisäisestä politiikastamme kylläkin, mutta selvästi meidän pitää tiedottaa kansainväliselle yhteisölle ennen Pariisia ja Pariisissa, mitä ovat meidän tavoitteemme ja mitä olemme saavuttaneet aikaan ennen Pariisia, ennen kaikkea INDC-foorumissa, jonka komissio järjestää yhdessä Marokon hallituksen kanssa lokakuussa. Täällä on jotakin asioita, jotka on jätetty pois eh, luonnoksesta pituuden vuoksi tai muista syistä. Me pidämme hyvänä niitä tarkistuksia, jotka koskevat G7-lopputulosta ja sitä, että pyritään välttämään metsien katoamista ja kansainvälisiä, kun puhutaan kansainvälisistä hiilimarkkinoista. Muutama loppukommentti myöskin rahoituksesta. Mekin pidämme hyvänä tulevassa olevia julkilausumia, jotka liittyvät rahoitukseen. Tämä on hyvin tärkeä, on luotava luottamusta, uskottavuutta EU-ssa ja EUn taholta ja jäsenvaltioiden taholta Pariisia ennen ilmastorahoituskysymys EUn budjetin osalta – tässä on tällainen äh, läpäisyperiaate, joka on hyvin tärkeä kysymys ja siinä selkeästikin voidaan nähdä, että ilmastorahoitus liittyy periaatteessa kehitysrahoitukseen ja että nämä elementit ovat saman mitalin kaksi eri puolta. Me tuemme sitä, että eu budjetissa painotetaan enemmän myöskin rahoituksen osoittamista – keskittyen siihen, että annetaan eniten tukea haavoittuvimmille ja vähiten kehittyneille maille. Pitää myöskin investoida kehitykseen, innovatiivisiin rahoitusvälineisiin ja myöskin laajentaa yksityistä rahoitusta. Ja näemme myönteisiä viestejä siinä, että laajennetaan tuenantajien perustaa ja näemme yhä enemmän yhteistyötä eteläisellä pallonpuoliskolla ja monet kehittyvät maat ovat myös tehneet, antaneet symbolisia panoksia rahoitusta vihreän ilmastorahastoon, mikä on myöskin myönteistä. Kiitos vielä kerran, että sain puheenvuoron. Thanks to you, and now we... Kiitoksia ja nyt päätämme keskustelun ja annamme puheenvuoron esittelijälle ja sen panjolle, olkaa hyvä. Merci. Hyvin nopeasti, hyvä puheenjohtaja. Kiitän kaikkia kollegoja, jotka ovat ilmaiset näkemyksensä. Samoin kiittäisin Euroopan komissiosta siitä, että se on niin myönteisesti suhtautunut tähän laatimani mietintöön. Ja aivan kuten useat teistä sanoivat, tämä on hyvä perusta työlle. Samoin samalla uskon, että nyt meidän täytyy vielä löytää tietty määrä kompromisseja eritoten näiden tavoitteiden osalta niin, että me voimme olla niin uskottavia kuin yhdenmukaisiakin. Useinhan tästä puhutaan. Ja tämä on todella välttämätöntä ja, ja uskottavuuden ja yksimielisyyden lisäksi täytyy toimia niin, että Euroopan toimielimet yhdessä olemme neuvotteluissa yhtenä rintamana Pariisissa joulukuussa. Meidän täytyy löytyä nämä, tämä tasapaino tehokkuuden ja yksimielisyyden välillä. Ja tässä mielessä olemme työstäneet yhdessä useita kompromisseja varjoesittelijöiden kanssa. Ja haluaisin kiittää tässä myös lausunnon laatioita niin TRAN-valiokunnasta, DV-valiokunnasta kuin AFETistakin. Jokainen lausunnon laatija on oman panoksensa antanut tälle tekstille ja toivon, että 9. syyskuuta he voivat osallistua seuraavan kokoukseen sitten 14. syyskuuta kolmanteen kokoukseen varjoesittelijöiden kanssa. Tämä olisi mielestäni tärkeää. Hyvin nopeasti vielä mitä käsittelemme sitten näissä kahdessa syyskuisessa kokouksessa? Niin, että 15, saamme aikaiseksi 15-20 kompromissitarkistusta. Ensinnäkin G7 johtopäätökset 7.8. kesäkuuta maailman talouden vähähiilisyydestä. Tämä, tässä tehdään kompromisseja sitten toiseksi nämä sitoumukset ilmastonmuutoksesta, sitten toimet, jotta voidaan vähentää tätä kuilua tieteellisen todistön ja eri tahojen sitoutumisen välillä. Ja sitten kompromisseja toisesta Kioton pöytäkirjakaudesta. Ilmailu- ja meriliikenteen päästöjen sääntely 2016 vuoden jälkeen. Euroopan unionin uskottavan etenemissuunnitelman hyväksyminen ilmastonmuutospolitiikassa, diplomaattiset suhteet kolmansien maiden kanssa, eli tätä käsitellään COP21. Meillä on siis 230 tarkistusta ja tässä oli aiheita eri kompromisseille ja uskon, että me voimme varsin helposti nämä kompromissit saada aikaiseksi. Ja sitten on toinen kompromissisetti, jotka toivoisin saatavan aikaiseksi ensinnäkin maailmanlaajuiset päästörajatavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen osalta. Uskon, että me pääsemme tässä kyllä ihan yhteisymmärrykseen. Sitten Euroopan unionin kasvihuonekaasupäästötavoitteet 2020-2050 väliselle ajalle. Varmasti pääsemme tässäkin yhteisymmärrykseen. Sitten kasvihuonekaasupäästötavoitteiden tarkastelu aina viiden vuoden välein, ei enää 10 tai 20 vuoden välein. Sitten tässä rahoitus tälle uudelle teknologialle, uudenlaisen teknologian rahoittaminen ilmastonmuutospolitiikassa. Ja tässä olen yhtä mieltä jälleen Karl-Heinz Florencin kanssa. Meillä on yhteinen tavoite. Me haluamme saada aikaiseksi finanssitransaktioveroon, mutta meidän täytyy vielä saada aikaiseksi, meillä on käsissämme vielä ehdotus, joka ei ole mitenkään, mistä ei ole mitenkään yhteen, yhtä mieltä. Tähän täytyy vielä lisätä jotain. Meidän täytyy tarkastella näitä tarkistuksia, jotka liittyvät tähän. Jotkut puhuvat, jossakin puhutaan transaktioon, veroon, käytöstä myös polttoaineissa. No, kyllä tästä voidaan keskustella eri kokouksissamme varjoesittelijöiden kanssa. Ja todellakin uskoisin, että meidän täytyy sallia myös rahoitusehdotusten läpimenon sellaisia, jotka ovat niin innovatiivisia kuin myös sellaisia, että niihin saadaan julkista rahoitusta. Ja meidän täytyy esittää tarkistuksia tai sellaisia näkemyksiä, joissa voidaan ottaa huomioon tarve yksityissektorin rahoitukselle julkisen sektorin ohella. niin, että voidaan saada aikaiseksi teollisuudessa kehitystä, eikä aseteta sille esteitä. Ja uudet teknologiat tuovat myös työpaikkoja tuleville vuosille. Tässä kaikki minulta. Hyvä puheenjohtaja. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Muistutan aikataulusta. 22. syyskuuta on äänestys ja sitten eh, täysistunto todennäköisesti lokakuussa. Ja nyt lähdemme sitten lounalle, jos lounaaseen on aikaa.